tulisi tässä paikalle. Hän käyttää puheenvuoron oikeudellisen yksikön nimissä. Odotamme häntä hetkisen. Monsieur Padilla. Okay. We're getting started. Aloitetaanpas nyt. La sesión. Voimme nyt aloittaa kokouksemme. Adoptamos en primer lugar el orden de... Ensiksi voimme hyväksyä tämän esityslistan. Mitään muutosehdotuksia en ole saanut esityslistaan ja siitäpä teen sen johtopäätöksen, että mikäli kukaan ei nyt vastusta, hyväksymme esityslistan ja käymme ensimmäiseen asiakohtaan, jossa käsitellään eurooppalaista suojelumääräystä. Me käymme kokoukseen yhdessä LIBE-valiokunnan ja FEM-valiokunnan kanssa eli kansallisvapauksien ja naisten oikeuksien sukupuolten tasa-arvon valiokunnat tässä kokoontuvat neuvoston ehdotuksesta keskustelemaan. Ja erityisesti nyt on kyse 12 jäsenvaltiosta, jotka ovat hyväksyneet tämän aloitteen direktiivi ehdotukseksi eurooppalaisesta suojelumääräyksestä. lähtökohtamme on se ajatus, että uhrien suojeleminen on rikospolitiikkamme ja rikosoikeuden perusajatus kaikissa unionin jäsenvaltioissa. Ja tämän aloitteen tavoitteena on kehitellä riittäviä ja sopivia menetelmiä, joiden pohjalta esimerkiksi tasa, äh, sukupuolten välisen väkivallan uhreiksi joutuneita henkilöitä voidaan suojella tai muun fyysisen integriteetin ja seksuaalisen vapauden ja oman elämän suojelun eteen tässä teemme työtä, on mikä tahansa Euroopan unionin jäsenvaltio sitten kyseessä. Uhrien suojelu on yksi meidän etusia kysymyksistämme. Euroopan unionissa vapauden, oikeuden ja turvallisuuden kysymyksissä. Ja se on mainittu myös Tukholman ohjelmassa selkeästi. Ja on myös huomautettava, että se on mainittu myös toimintasuunnitelmassa, joka tähtää Tukholman ohjelman soveltamiseen. Ja siitä syystä tämä direktiiviehdotus on tehty ja se tähtää suojelun, suojeluun, jota voidaan, voidaan soveltaa sekä omassa jäsenvaltiossa, siis siinä, jossa tuo suojelukeino on määrätty, samoin kuin kaikissa muissakin jäsenvaltioissa, joissa tuo, joihin tuo väkivallan uhri on päättänyt siirtyä. Meidän aloitteemme varsinainen poliittinen tavoite on saanut taakseen huomattavan yhteisymmärryksen toimielinten välillä ja myös kaikki unionin jäsenvaltiot ovat esittäneet omia kommenttejansa tähän ja erityisesti oikeusperustaan ne, he ovat, ne ovat kyseenalaistaneet keskusteluissamme. Ja eri toten tässä puhun oikeuspohjaa epäilystä, joka liittyy komission pohdintaan. Komission jäsen, joka vastaa perusoikeuksista, komission varapuheenjohtaja Vivian Reding on tästä puhunut. Ja tämä on johtanut siihen, että on ollut hyvin hankala näitä eri toinen toisiinsa kanssa kilpailevia oikeudellisia näkemyksiä yhtenäistää keskenään ja siitä syystä sekä komissio että neuvosto koordinaattorin kokouksessa valiokuntiemme välisessä yhteistyössä ovat laatineet nyt parlamentin yksiköissä yksiköistä pyydetyn mielipiteen ja se on nyt sitten saatu ja oli toivottu, että tuo teksti olisi valmis ennen yhteistä Libe- ja FEM-valiokuntien kokousta 22. kesäkuuta tänä vuonna. Ja silloin hän on ajateltu myös tällainen suuntaa antava äänestys asiasta järjestää. Ja tämä vastaa sääntöä numero 51 meidän menettelysäädöksissämme. Ja tämä, tätä, puheenjo, tätä johtaa, tämä tässä kokouksessa puhetta johtaa myös Eva-Britt Svensson ja minä itse jään kuuntelemaan tuota oikeudellista esitystä, jonka saamme kuulla yksikön johtajalta Herra Perillolta. Ja annamme nyt hänelle sitten puheenvuoron pikapuoliin, jotta hän selostaa tätä tekstiä. Jos Rova Svensson nyt toisena puheenjohtajana hyväksyy tämän ajatukseni, niin kuuntelemme ensiksi herra Perilloa ja sen jälkeen sitten annamme puheenvuoron esittelijöille. Eli Libe esittelijälle Romero Lopesille ja FEM-valiokunnan edustajalle Rova Jimenez Becerrillille. Ensiksi antaisin nyt puheenvuoron sitten Isberillolle. Kiitokset puheenjohtaja à euh, tous les membres des deux commissions euh, réunies conjointement. No kiitos, kiva, kiitos kun olette kutsuneet minut tähän yhteiseen kokoukseen. Minä kertoisin teille nyt vähän tämän direktiivin poliittisista suuntaviivoista. Minä toivon, että ihan nopeasti saan tämän nyt esiteltyä. Ja eritoten nuo oikeudelliset piirteet, jotka liittyvät tämän direktiivin hyväksymiseen. Kuten jo sanoittekin, niin oikeudelliselta yksiköltä on kysytty sitä, että onko tuo artikla 82 ja sen kohta 1d Lissabonin sopimuksessa oikea oikeuspohja hyväksyä EPO-direktiivi eli eurooppalainen suojeludirektiivi. Kuten muistutittekin, niin tätä meidän mielipidettämme kysyttiin kesäkuun 20. päivää varten ja asiat ovat kuitenkin edenneet sitten huomattavasti nopeammin, nopeammin monista syistä. Ja tänä aamuna minä siitä syystä sitten pyrinkin nyt rajoittamaan vastaukseni siihen vastaukseen, jonka oikeuden yksikkö tuossa kirjallisessa tekstissään teille lähettää mitä pikimmin. Tästä syystä minä en ole nyt voinut sitten välittää täällä puheeni, puhettani aikaisemmin myöskään tulkeille. Olen siitä pahoillani, mutta minä koitan puhua hitaasti ja mainita sitten selkeästi ja mainita muutaman kertaankin nämä artiklat sopimuksista. No niin, siis eurooppalainen suojelumääräys, kuten jo ehditte sanoa puheenjohtaja, on aivan uusi väline ja sanoisin suorastaan innovatiivinen tässä meidän vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueellamme. Tästä syystä kysymykset uuden keinon käyttöön ottamisesta ovat hyvinkin arkaluontoisia ja herkkiä, eikä kukaan varmaankaan nyt sitten toivo tai, tai kuvittelekaan, että jollakin virkamiehellä nyt olisi kaikki viisauden sanat hallussaan. Me lähdemme liikkeelle nyt tällaisista objektiivisista yksityiskohdista. En puhu teille kuitenkaan sen enempää varsinaisista teknisistä yksityiskohdista, jotka liittyvät tähän direktiiviin. Eurooppalainen suojelumääräys nimenomaan kantaa sisällään tuota sanaa suojelu ja suojellaan sellaista henkilöä, joka on väkivallan vaarassa. Ja tässä tahtoisin puheenjohtajan salliessa tätä selvittää. Ei välttämättä siis ole tarvinnut vielä olla väkivallan uhri tai jonkun muun rikoksellisen toiminnan uhri. Riittää, että on ollut vaara joutua seksuaalisen väkivallan tai aggressiivisuuden tai psykologisen väkivallan tai kiusauksen uhriksi. Ja tämä on selvä suojelukeino sellaista henkilöä kohtaan, joka on arvioitu asenteidensa vuoksi vaaralliseksi väkivaltaisuutensa tai seksuaalisen aggressiivisuutensa vuoksi. tällainen suojelusääntö tiettyä henkilöä kohtaan, joka ei välttämättä vielä ole joutunut edes tuomioistuimen tuomitsemaksi, mutta jonka jotta saattaisi joutua tuomituksi. Tällaisesta henkilöstä on kyse. Ja tämä asia on tärkeä, kun mietimme nyt tätä, mitä tulevaisuudessa sanon, ja erityisesti tämän eurooppalaisen suojelumääräyksen sisältöä oikeudellisesta näkökulmasta. Uutuus tässä suojelumääräyksessä on se, että kyse on suojelumääräyksestä, joka lisää suojelu, kansallisiin suojelumääräyksiin lisää uutta, eli meillä on tällaiset kansalliset suojelumääräykset pohjana, ja tämä sitten ikään kuin istutetaan kiinni tähän kansalli, näihin kansallisiin suojelumääräyksiin ja suojelusääntöihin. Ja samat kansalliset viranomaiset tätä sitten hallinnoivat. Ja tietysti myös muut kansalliset viranomaiset voivat osallistua tähän hallintotyöhön ja täytäntöönpanotyöhön. Eli mitä tässä oikeastaan nyt tapahtuu? Eurooppalaisen suojelumääräyksen kautta yksi joku henkilö, eli nainen esimerkiksi, joka on omassa valtiossaan jo saanut tällaisen suojelumääräyksen ja päättää sitten lähteä muuttaa johonkin toiseen maahan lyhyeksi tai pitkäksi ajaksi ihan sama voi pyytää samalta kansalliselta viranomaiselta omasta jäsenvaltiostaan, joka on hänelle myöntänyt nämä kotimaiset suojelumääräykset, laajentaa tätä määräystä. Eli ei siis luoda mitään uutta määräystä sinänsä, vaan laajennetaan tämä alkuperäinen kansallinen määräys myös sitten oman valtion ulkopuolelle siihen valtioon, johon tuo henkilö on päättänyt mennä viettämään osan elämästään. Tämä on nyt tausta-ajatus koko suojelumääräyksessä. Ja näin voidaan siis laajentaa ja levittää tätä kansallista määräystä, joka on jo hyväksytty siis kansallisella tasolla. Ja sitten direktiivissä määritellään nämä vähimmäissäännöt oikeudellisesti näille määräyksille ja sitten päätetään, ilmoitetaan, että tämä suojelumääräys täytyy hyväksyä siten, että tämä todellakin äm, suojaa tuolta henkilöltä, joka on määritelty väkivaltaiseksi ja vaaralliseksi. Näin tässä nyt sitten yleisesti selostan tätä asiaa eurooppalaista suojelumääräystä, ja sehän siis, kuten sanoin, toimii tuon henkilön uhrin hyväksi, eikä se sinänsä ole vielä mikään rikosoikeudellinen seuraamus tekijälle. Ja sitten tästä oikeuspohjasta. Tällä erää on oikein kuin kaksi koulukuntaa olemassa, kaksi mielipidesuuntausta. Toisaalta ollaan sitä mieltä, että artikla 82, jossa puhutaan rikosoikeudellisesta yhteistyöstä, ei ole aivan oikea oikeuspohja siitä syystä, että EPO eurooppalaisena suojelumääräyksenään voidaan hyväksyä kansallisessa siviilioikeusmenettelyssä tai hallinnollisessa oikeusmenettelyssä tai myös tuomioistuinten ulkopuolisessa menettelyssä. Ja näin se siis ei ole rikosoikeudellinen toimi, ja sen takia se olisi artiklan 82 ö, ulkopuolinen toimi. Ja sitten taas, jos ajatellaan, että luonnon täyväinen eurooppalainen suojelumääräys, niin meidän täytyisi rajoittaa tämä eurooppalainen suojelumääräys ainoastaan sellaisiin tapauksiin, jolloin on kyse rikoksesta, jonka tuomioistuimessa on tuomari jo määritellyt rikokseksi ja sitten siviilipuolella pitäisi toimia artiklan 81 pohjalta joka käsittelee juuri siviilioikeusyhteistyötä unionin asioissa. Ja tämä koulukunta on sitä mieltä, että tämä tällainen oikeustoimi ei voi olla pohjautua sekä siviilioikeuteen että rikosoikeuteen samaan aikaan. Puheenjohtaja ehti jo sanoa, että tämä on komission ajatus ja komissio on sitä mieltä, että täytyy olla rikos, rikollista toimintaa olemassa, jotta voidaan tällainen eurooppalainen määräys antaa. Ja tähän voidaan sitten tietysti lisätä siviilioikeusasioita ja sitä varten tarvitaan toisenlainen e, eurooppalainen teksti, eli artikla 81, jonka, johon pohjataan nämä päätökset. No, tämä oli tämä ensimmäinen ajatus, ja toinen ajatus on juuri sitten se, että tuo artikla 82, sen pikku D, kohta on aivan oikea rikosoikeudellista yhteistyöstä edistävä oikeuspohja siitä syystä, että tuo Lissabonin sopimuksen käsityksen mukainen rikosoikeudellinen yhteistyö on yhteisöjen itsenäinen ko- oikeuskohta, joka sitten koskettelee kaikkia jäsenvaltioita rikosoikeudelliselta kannalta. Ja näin tämän itsenäisyytensä vuoksi voidaan käyttää tätä artiklaa oikeuspohjana myös hyväksyäksemme eurooppalaisia suojelumääräyksiä siviilioikeuden puolella. Ja tämä artikla 82 pikku d ja pikku a tässä artiklassa liittyvät vastavuoroiseen tuomioiden, rikosoikeudellisten tuomioiden tunnustamiseen. Eli tässä on kyse kahdesta oikeuskohdasta, eli artiklan 82a ja d. Näin. Tässä nyt sitten ihan nopeasti esittelin teille tämän oikeudellisen keskustelun pääkohdat tämän aamun keskusteluissamme. Parlamentin oikeudellinen yksikkö ei ole ensimmäisen ajatuksen kannalla ja vain osittain on tämän toisen koulukunnan ajatusten kannalla. Olen sitä mieltä, että nykyehdotus nykyinen direktiiviehdotus suojelupäätöksestä, jonka oikeuspohjana on artikla 82 d. Se siis on jo olemassa tässä tekstissä ja jota myös neuvoston oikeuden yksikkö tukee. Ja myös tulee pohjautua artiklaan kolme sopimuksesta unionista. Ja varmasti kaikki tunnette tuon artiklan 82 kuin omat taskunne, niin puhunkin teille enemmän tuosta artiklasta kolme sopi, e, e, unionisopimuksesta, jossa puhutaan siitä, että unioni takaa kansalaisille vapauksien, turvallisuuksien, turvallisuuden ja oikeuden alueen ilman rajoja ja vapaa liikkuvuuden riittäviä, ja takaa riittävät toimet ulkorajaa valvonnassa, siirtolaisuuskysymyksissä, turvapaikkakysymyksissä ja rikollisuuden ennaltaehkäisemisessä ja sen ilmiöiden estämisessä. Eli tämä artikla kolme mielestämme on uusi tekijä Lissabonin sopimuksessa. Ja se oli myös osittain mukana tuossa artik- aikaisemmassa vanhassa artiklassa 2, siis aikaisemmassa unionisopimuksessa, ja siinä sanottiin, että unioni tarjoaa kansalaisilleen vapauden alueen riittävien sopivien keinojen kautta rikollisuuden torjumisessa ja sen ilmiöiden ehkäisemisessä. Palaan pikapuoliin tähän asiaan, mutta ennen sitä sitten huomauttaisin, että se, se, se, pari sanaa siitä sanoisin, että miksi me emme tätä ensimmäistä teesiä hyväksy. Se meidän mielestämme on liian rajoittava. Eurooppalaisen suojelumääräyksen tavoitteen kannalta siinä mielessä, että se rajoittaa huomattavasti mahdollisuuksia käyttää näitä suojelumääräyksiä silloin, kun on ollut rikosoikeudellinen toimi kyseessä. Ja se keskustelu, jota on jo käyty valiokunnissa, tarkoittaa sitä, mihin puheenjohtajakin jo viittasi. Eli tavoite on e, kaikilta mahdollisilta vaaroilta suojata henkilöitä. Ja näin sitten ei tarvitse henkilön edes olla vielä uhri. Ja näin siis voitaisiin helpottaa tämän henkilön elämää koko unionin alueella. Niin, meidän mielestämme tämä teesi eurooppalaisesta suojelumääräyksestä on tällainen ennaltaehkäisevä toimi Eli yritetään toi, estää rikoksen toistaminen tietysti myös, mutta se nyt ei ole pelkkä yksittäinen ainoa tavoite. Yritetään myös suojata henkilöä ennen väkivallan tapahtumaa. Ja neuvoston oikeudellinen yksikkö haluaa nyt täsmentää, että tämä artikla 82d riittää mutta haluamme viitata kuitenkin tähän vastavuoroiseen tunnustamiseen. Mutta minun mielestäni tässä ja meidän mielestämme tässä puhutaan nimenomaan vastoin eurooppalaista tavoitetta. Ei, ei olisi syytä tunnustaa tätä kansallista määräystä muihin. Tässä ollaan siis ihan vanhassa järjestelmässä, eli hyväksytään ja tunnustetaan tuo päätös ja tuomio, joka toisessa jäsenvaltiossa on annettu, ja se viedään toisen jäsenvaltion hyväksyttäväksi. Ei tästä ole kyse, vaan eurooppalainen suojelumääräys on kaiken tämän yläpuolella tämän kaksipuolisuuden yläpuolella ja annetaan ikään kuin tällainen passi, tällainen oikeutus mennä suoraan koko alueelle. Ja näin meidän mielestämme tämä pelkkä vastavuoroisuus osoittaa sitten sitä, että mennään ikään kuin taaksepäin siinä automaattisessa itsenäisessä suojelemismääräyksessä, jonka, jolta, jo, jo, joka tämä EPO sitten tahtoo olla. Minä nyt palaisin sitten siihen meidän linjaamme, eli siihen, miksi artikla 82 D, joka helpottaa yhteistyötä tuomareiden ja viranomaisten välillä, riittää, jos siihen lisätään tuo artikla 3 unionin sopimuksesta. Kaikkihan me tiedämme, että yhteisöt on perustettu perusoikeuksien ja vapauksien pohjalta liikkumisvapaus, ta, ta, pääomien henkilöiden ja tavaroiden vapaa liikkuvuus ja tästä on sitten vuodesta 60 lähtien toimittu ja 60-luvulla lisättiin sitten myös näiden tuomioiden vapaa liikuvuus. Silloin tehtiin tuo Brysselin yleissopimus vastavuoroisesta tuomioiden tunnustamisesta siviili- ja kauppakysymyksistä. Siitähän on tullut sitten neuvoston ja parlamentin asetus myöhemmin. No, kun tuo Lissabonin sopimus on nyt sitten saatu voimaan, niin meillä on muotoutunut ikään kuin taas uusi muo vapaus. Eli täällä saa kulkea, liikkua ö, turvallisesti ja oikeuden kannalta turvallisesti koko alueella, ja se on määritelty tässä artiklassa kolme. Eli unioni tarjoaa kansalaisillensa mahdollisuuden vapaasti liikkua ja turvallisesti ja oikeudenmukaisesti tällä koko alueellansa. Ja täällä sanotaan, että tähän on sitten riittävät toimet tietysti valvontaa varten, mutta myös rikollisuuden torjuntaan ja rikollisuuden ilmiöiden ehkäisemiseen. Ja tästä syystä nykyisellään poliittisista syistä, jotka puheenjohtaja otti aluksi esille, unioni taatessaan vapauden, oikeuden ja turvallisuuden aluetta on nyt tällaisen hyvin huolestuttavan ilmiön edessä, ja sehän on juuri tämä seksuaalinen rikollisuus perheissä, kotioloissa, yksityisissä oloissa. Tämä ilmiöhän on Euroopan laajuinen, maanosan laajuinen ja siihen me tarvitsemme tällaista maanosalaajuista suojaa. Eli kyse ei ole sinänsä pelkästään eh torjuvasta keinosta, vaan tässä puhutaan jo henkilövaarallisuudesta, jotta voidaan pyrkiä varjo, ta, varjelemaan mahdollista uhria jo etukäteen. Ja näin esimerkiksi kyse on siitä, että joku nainen jo kotivaltiossaan on tämän suojelun piirissä, niin voi sitten saada laajennettua tätä eurooppalaisen kansalaisuutensa kautta. Ja näin ollen voi sitten nauttia tästä samaisesta suojelusta toisessa jäsenvaltiossa, mihin sitten ikinä meneekin. Ja tämä päätöksen laajentaminen syntyy tuon eurooppalaisen suojelupäätöksen hyväksymisellä, mitä ei välttämättä tarvitse sitten tunnustaa vastavuoroisesti, vaan ainoastaan täytäntöön panna tuossa toisessa jäsenvaltiossa oitis. Ja tämä siitä syystä, että jäsenvaltioiden viranomaiset ovat ne sitten noin siviilioikeudellisia tai rikosoikeudellisia tai hallinnollisia viranomaisia, niin niiden täytyy lähteä liikkeelle siitä periaatteesta, joka on suoraan tuomioistuimen ilmoittama, eli vastavuoroisen luottamuksen periaatteen pohjalta täytyy lähteä liikkeelle. Eli jos joku jäsenvaltio on antanut tällaisen suojelupäätöksen, niin minun täytyy sitten luottaa toisen jäsenvaltion viranomaisen tuohon toisen jäsenvaltion viranomaisuuteen ja tarjota tätä samaa suojaa. Tästä syystä me olemme ehdottaneet omassa tekstissämme, kirjallisessa ehdotuksessamme sitä, että direktiivin hyväksymisperusta olisi artikla 82.1d lisättynä, höystettynä artiklalla 3 unionisopimuksessa. Ja minä vielä huomauttaisin, että niin voidaan toki väittää, että tässä nyt on kaksi eri perusoikeus, peruspohja, koska artik, kahdessa sopimuksessa, koska 82 on, liittyy tuohon unionin toimintaan, ja toinen artikla 3 siis unionisopimukseen. No, nyt kun Lissabonin sopimus on hyväksytty, niin nämä kaksi sopimusta ovat yhtenäinen pohja, johon unioni on perustautunut. Ja näin meillä on sitten olemassa tämä oikeuspohja toisesta tekstistä tai toisesta tekstistä ei millään tavoin oikeudellisesti ketään häiritse direktiivin hyväksymisessä. No, minä nyt päätän tähän pikapuolin ja olen valmis vastaamaan teidän kysymyksiinne, jos teillä sellaisia on, ja kiitän teitä huomiostanne. Kiitokset. Nyt herra Perillo. Well, thank you for that and, uh... Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Nyt kun olemme kuulleet tämän laajan, hyvin jäsennellyn esityksen, oikeudellisen yksikön edustajalta on aika tullut kuulla yhteisesittelijöitämme niin LIBE kuin FEM-valiokunnistakin. Ensin annan puheenvuoron LIBE-valiokunnan esittelijälle Rova Romero Lopesille. Gracias, Kiitoksia puheenjohtaja. Todella suurella mielenkiinnolla kuulin Euroopan parlamentin oikeudellisen yksikön edustajan raporttia. Tämä aloite on ollut, on kohdannut todellisia esteitä tiellään ja tänä päivänä kuitenkin on päädytty tämän raportin esittämiseen ja onneksi nämä esteet nyt on voitettu. Haluan tässä kiittää sihteeristöä ja myös avustajia, jotka ovat olleet tässä mietinnön esittelijöiden takana. Tämä mietintö on myös tavallaan aivan uutta, koska tässä mukana on kaksi valiokuntaa. On aivan totta, aivan kuten oikeudellisen yksikön edustaja sanoi, tämä mietintö vastaa uudenlaiseen ajattelutapaan, joka keskittyy rikoksen ennaltaehkäisyyn. Ja tässä keskiössä on uhrin suojelu. Näin ollen tämä on varovaisuustoimi, joka, enna, joka tulee ennen ö, kuin ö, rikostuomioiden täytäntöönpano. Ja tämän vuoksi tässä on jotain uutta myöskin. Koska tämä on tuonut mukanaan sellaisen vaikutuksen, joka ensimmäisessä, jota ensimmäisessä käsittelyssä minun mielessäni liian nopeasti tämä tuomittiin. On aivan totta, että Euroopan neuvoston suositus vuodelta 1985 uhrin asemasta rikosoikeudellisessa käsittelyssä on käsitelty täällä parlamentissa 2001 puitepäätöksessä ja 2009 direktiivissä, mutta silloin käsiteltiin uhrin asemaa ja korvauksia, mutta ei käsitelty rikosten ennaltoehkäisyä. Ja tämän lisäksi tähän kuuluu, ja haluaisin tätä korostaa tässä, että ei pelkästään Lissabonin stra- sopimuksen kolmas artiklassa, niin kuin, kolmannessa artiklassa, niin kuin oikeudellinen yksikkö hyvin toi esille, vaan myös perusoikeuskirjassa, joka on mukana Lissabonin sopimuksessa, joka on perusteksti meidän arvoistamme. Sen ensimmäisessä artiklassa sanotaan, että kidutus, kaltoin kohtelu ja niin edelleen sukupuolen perusteella monessa maassa on todellisuutta monille ihmisille myös perheen parissa. Ja toisessa artiklassa puhutaan myös ihmisten koskemattomuudesta, myös julkisten toimijoiden taholta. Naisten avunhuuto on se, että yksityinen on myös julkista, henkilökohtainen on poliittista. Ja tänä päivänä Euroopan parlamentissa me olemme valmiita ottamaan tämän käsittelyyn ja tekemään tästä todella todellisuutta tämän aloitteen kautta. Tämä ei ole yhden tai kahden jäsenvaltion aloite, tämä ei ole Espanjan puheenjohtajavaltion aloite, vaan tuhansien naisten ja tuhansien uhrien vaatimus, ei pelkästään naisuhrien. Kansalaisjärjestö Wave ja 2005 saattaa Euroopassa murhattua naista heidän Tuskansa vastataan nyt. Espanjassa tällä hetkellä on noin 118 000 suojelumääräystä voimassa. Jos me nyt ääripäistämme näitä lukuja, niin Euroopassa meillä saattaa tulla 100 000 suojelumääräystä. Nämä ovat tärkeitä lukuja eikä niitä, niitä voi ääripäistää, mutta meidän täytyy kuitenkin tarkastella näitä lukuja tällä tavalla, koska meillä ei ole varsinaista dataa vielä. Vasta-argumentteja, joita tässä on esitetty, niihin kuuluu esimerkiksi, että tässä tuetaan vain juristeja ja luodaan vääriä odotuksia ja uudelleen saatetaan uhrit uhrin asemaan. No, Tämä, nämä kaikki kenties juontavat juurensa tietämättömyyteen ja siihen, että ei ole ymmärretty tämän tekstin perusajatusta. On hyvä tehdä vaikutusarvio, koska se auttaa meitä näkemään, missä pullonkaulat tässä ovat, mistä vaikeudet löytyvät. Tämä aloite ei ole mikään eri juridisten perinteiden yhdistymä, vaan meidän tahtomme löytää välineitä, joilla voidaan todella suojella ihmisiä. Jos tämä suojelee edes yhtä, niin silloin tämä on ollut kaiken työn arvoinen. Mikä tahansa aloite, joka parantaa sitä, mistä tänään keskustelemme, se juontaa juurensa myös eurooppalaiseen monimuotoisuuteen. Meidän täytyy muistaa, että juridiset perinteemme ovat erilaisia, mutta meidän ei pidä ryhtyä nyt vesittämään tätä aloitetta ja sanoa, että se tulee olemaan tehoton, vaan meidän täytyy varmistaa se, että siitä tulee tehokas. Ja tämän vuoksi me todella pyydämme komissiota tulevaisuudessa pohtimaan omaa kantansa, josta se tähän mennessä on pitänyt kiinni niin, että me voimme todellakin päästä sellaiseen tilanteeseen, jossa kantamme lähenevät lähitulevaisuudessa. Meidän panoksemme tähän tekstiin, niiden tarkoituksena on tuoda takaisin joitakin asioita, jotka on tammikuun, eh, tammikuussa esitetyn tekstin jälkeen poistettu. Ja tämän lisäksi me haluamme eh, selventää ja parantaa joitakin uhrin asemaan kuuluvia seikkoja, mutta on äärimmäisen tärkeää myös meidän näkökulmastamme korostaa ennaltaehkäisyä ja korostaa myös tiedon saamista. Tämän vuoksi meidän ähm, panoksemme tässä tekstissä menevät myös tämän suunnan mukaisesti. Tämä teksti nyt lähtee tästä todelliselle uudelle tielle, koska eri ryhmien ja eri valiokuntien eh, henkilöt tähän antavat oman panoksensa ja niiden kautta toivottavasti tästä tekstistä tulee parempi ja tästä toimesta vielä tehokkaampi. Kiitos. Kiitoksia. Rova eh, Informe por la Korrelatora. Niin, nyt antaisin puheenvuoron sitten Jimenez Becerrille FEM-valiokunnasta. Kiitokset puheenjohtaja. Kiitokset ähm, oikeudelliselle yksikölle tästä nopeudesta ja esityksestä. Kiitän tästä kovasti. Se valaisi kovasti tätä päätöstä ja olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne, erityisesti kun puhutte tuosta uhrin suojelusta, joka on kaikista merkittävin asia. Gracias la señora Romero. Kiitän myös rouva Romeroa tämän yhteisen aloitteemme toista esittelijää, samoin kuin Liben ja Femin sihteeristöä, samoin kuin kaikkia avustajia, jotka ovat auttaneet meitä tässä vaikeassa tiedonannossa, koska me olemme saaneet hyvin monia tekstimuotoja neuvostosta, jotka muuttuivat kovastikin tuosta alkuperäisestä tekstistä ja niitä meistä olemme käyneet läpi ja ihan ennätysajassa. Ja näin me olemme päässeet tähän suuntaan antavaan äänestykseen kesäkuun aikana jo. Ja juuri kuten tässä kuulimme, niin ei tässä suinkaan ollut mitään suurta odotettavissa eikä toivottavissa, koska komissio on julkisesti sanonut ja myös sitten meidän yksityisissä koko, työryhmän kokouksissamme epäilyksensä tästä tämän direktiivin oikeudellisuudesta ja laillisuudesta. Ja sen takia asiantuntijakokouksessa viime tiistaina keskusteltiin tästä eurooppalaisesta määräyksestä ja arviointisuunnitelmasta hyvin tarkasti ja silloin kävi ilmi, minkälaisia suuria eroja oikeudellisissa järjestelmissä on ja sitten järjest- oikeudellinen noudattu- tota, täytäntöönpaneminen ja mm, on hyvin erilainen eri jäsenvaltioissa, koska siinä saattaa olla rikosoikeudellista, yksityisoikeudellista tai sitten e, tuota, hallinnollista oikeutta kyseettä, kyseessä. Ja näin saimme tähän nyt lisää valaistusta. Ja minä olen sitä mieltä, että sekä neuvoston että komission täytyy nyt pyrkiä löytämään vastauksia, jotta käytännössä saataisiin tämä yhteinen tavoite toimimaan. Ja, sen tavoite, ja tavoitteemmehan on nimenomaan uhrien suojeleminen. Parlamentilla on tällä hetkellä mahdollisuus parantaa tätä aloitetta. Me tarvitsemme kuitenkin selkeän tilannekatsauksen tästä asiasta, erityisesti niistä valtioista, jotka tukevat tätä oikeuspohjaa, josta on nyt puhuttu, ja sitten täytäntöönpanon tehokkuus. Minun käsitykseni mukaan sekä neuvosto neuvoston että komission, mitä pikimmin täytyy selostaa meille, mitä mieltä ne ovat, jotta voimme saada tietää, miten tämä etenee tulevaisuudessa. Esittelijänä Vaikeuksista huolimatta olen tehnyt kovasti työtä käyttäen pohjana ensimmäistä neuvoston toimittamaa tekstiä ja tarkistukset on myös tehty tähän suuntaan, vaikka lopullisen tekstin saamme vasta 4. Eh, kesäkuuta. Silloin sitten toki lisäämme lisää tarkistuksia tähän lopulliseen tekstiin. Joka tapauksessa tämän tekstin, kuten herra Rouva Romero sanoi, ja minäkin toistan, ei ole ollut mikään, mitään ruusuilla tanssimista, niin toivon, että tätä voitaisiin kuitenkin suurin äänin tukea tässä parlamentissa. Ja minä olen havainnut, että täällä ryhmässä ollaan kuitenkin asiasta aika paljon yhtä mieltä ja minä ainakin haluan liittää ääneni tähän kuoroon ja minä toivon, että tämä suojelumääräys kattaisi väkivallan uhrit, jotka ovat joutuneet kärsimään sukupuolen perustavasta väkivallasta ja jotka sitten voivat ja haluta matkustaa unionin sisällä. Hyvät edustajat, meidän täytyy toimia kunnianhimoisemmin, kun puhumme uhrien suojelusta ja ajatella kaikkia niitä naisia, jotka, jotka joutuvat kärsimään kunnia loukkauksista, sukupuolten silpomisesta, järjestäytyneestä rikollisuudesta ja, riko- ja terrorismin uhreista. Tämä on tarkistus numero kuusi ja myös avioliiton sisäisistä väkivaltatapauksista ja kotiväkivallasta. Ja minä tunnen erittäin hyvin tämän uhrien tilaisu, tilanteen. Minä olen seurannut veljeni ja sis, siskoini tilannetta ja minä voin huomauttaa, että on tilanne sitten ihan mikä tahansa, niin uhrit tarvitsevat sitä, että heidän kokonaisuuttaan suojellaan ja tämä on tuo tarkistus 24. Ja lisäksi tähän liittyy myös alaikäisten suojeleminen suhteen, koska he joutuvat kärsimään tällaisista rajat ylittävistä perhevakivallan muodoista. Ja tähän liittyy tuo tarkistus 40. Ja meidän täytyy toimia tuota väkivallan tekijää tai mahdollista väkivallan tekijää vastaan ja myös kokonaisia ryhmiä vastaan, jotka saattavat uhr- uhata tuota uhria. Tämä oli numero 47. Ja meidän täytyy sitten toimia uhrin intressien mukaan ja välttää sitä, että jäsenvaltiot eivät täytäntöön panisi näitä määräyksiä ja täytyy antaa sitten selvät perustelut siitä, miksi ei tekstejä tai näitä määräyksiä ryhdytä mm, sitten täytäntöönpanemaan. Mutta minkälaisia mm, täytäntöönpanon estosääntöjä ei pitäisi tähän tekstiin missä tapauksessa lisätä, koska me haluamme uhrille oikeudelliset takuut mm, näistä asioista, mikä halua jättää tätä jonka, joka valtio, jäsenvaltion tuomarin harkintavaltaan. Ja siitä syystä tänne on kirjoitettu se, että uhrille kerrotaan, kerrotaan, mikäli päätöstä ei sitten ryhdytä hyväksymään. Tämä on artiklassa 9 ja minun mielestäni se kokonaan käy vastoin tätä perusajatusta, koska tässä halutaan helpottaa uhrin elämää ja jos tässä uhrin täytyy nyt sitten aloittaa uusi oikeuskäytäntö oikeuskäsittely tuossa uudessa valtiossa, johon hän menee, niin siinähän menetetään koko rajat ylittävää mm, lähestymistapa ja, minun, ja, ja myös tuo itsenäinen rooli, johon täällä viitattiin. Ja näin sitten mm, nimenomaan täytyy estää se, että uhri pitäisi ryhtyä uudelleen oikeuskäsittelyyn näissä kysymyksissä. Ja tässä on sitten nämä kansallisellakin tava, tava, kansallisella tasolla 8 prosenttia määräyksistä ö, kielletään, niin sitten mikä olisi tämä kansainvälinen taso sitten, sitten. Artiklassa kaksi kohdassa kaksi, jossa puhutaan suoraan tuosta henkilön suojelemisesta, pitää puhua nimenomaan lähestymiskiellosta ja kotiintulokielosta ja sen sellaisesta, joka täytyy toteuttaa samalla tavalla kaikissa valtioissa. Ja tässä puhutaan myös sitten siitä, että uhrille ei saa syntyä tästä taloudellisia kustannuksia ja jäsenvaltiolla täytyy olla tukea sellaisille järjestöille, jotka tukevat uhria ja jotka antavat tietoa tästä eurooppalaisesta suojelumääräyksestä ja voi sitten saada tällaista henkistä tukea tietyiltä järjestöiltä, jos niihin tarvetta on. Ja tämä on tuo tarkistus numero yhdeksän. Ja minun mielestäni nämä, nämä tarkistukset ohjautuvat nimenomaan suojaamaan kaikkia uhreja, erityisesti kun puhumme siitä, että meidän täytyy estää rikollinen toiminta ja sitten sellainen toiminta, joka saattaisi muuttua rikolliseksi ja uhkaavaksi ja saattaisi sitten uhata uhrin elämää, koska täten voimme sitten parhaiten suojella uhria. Tämä on tarkistus 24. Ja voidaan myös sitten nähdä, että me esittelijöinä olemme lisänneet tähän neuvoston tekstiin muutamia uudistuksia ja huomauttaisin, että meillä on periaatteessa käsillä nyt oikein hyvä tekstiä sen pohjalta me voimme uhrien suojelussa edetä harppauksin, mutta haluaisin huomauttaa, että meidän täytyy ratkaista tietyt ongelmat, jotka liittyvät tämän suojelumääräyksen tai varsinaiseen täytäntöönpanoon ja joita ei vielä ole merkitty tähän tekstiin, mutta joita kuulemme esimerkiksi Brittion yhdistyksen Justicein kommenteissa jatkuvasti. Ja tätä asiaa täytyy vielä sitten yhteisymmärryksessä käydä läpi komission kanssa tai sitten European Women-järjestön kanssa, joka kertoo näistä syrjintäkysymyksistä ja väkivaltakysymyksistä eri valtioiden välillä. Meidän täytyy tehdä yhdessä työtä joka, ja, ja, to, ja kaikkien toimielinten, euroedustajien ja kaikkien täytyy saada nyt aikaan se, että uhri, uhria voidaan suojella kaikissa 27 valtiossa nopeasti ja tehokkaasti, ja että uhri ei joudu sitten ö, erilaisista oikeuskäytännöistä johtuen ryhtymään uusiin oikeuskäsittelyihin taas seuraavissa jäsenvaltioissa vaan voi sitten nopeasti hyötyä tästä järjestelmästä. Ja minä haluaisin nyt kuulla kollegoiden kommentteja tästä asiasta. Se varmasti auttaa meitä tämän direktiivin parantamisessa ja minä itse haluan tehdä työtä niin kauan kuin tarpeen on suojellaksemme uhreja. Tukholman ohjelman sisällä on puhuttu myös tämän lainsäädäntökauden asioista ja niin erityisesti siitä, että uhri pitää nostaa sille paikalle, jolle hän kuuluu ja tarjota oikeutta ja vapautta myös hänelle. Kiitoksia. Kiitokset Rova Jimenez Meseril ennen kuin nyt alvaan tämän keskustelun valiokuntien välillä Libestä ja Femistä, niin ehdottaisin, että voisimme kuulla neuvoston ja komission edustajia. Eh, si por favor podemos hacerlo con brevedad, dado... Jos lyhyesti voisimme heitä kuulla. Meillähän on yhteiskokous ja varmasti valiokuntien jäsenillä on myös muita mm, asioita aamupäivän aikana käsitellä, mutta voisimme kuunnella kuitenkin neuvosto ja komissio ja sen jälkeen sitten edustajat voivat käyttää puheenvuoroja asiasta. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Ja haluaisin kiittää teitä kaikkia siitä, että annoitte meille uudelleen mahdollisuuden tulla tänne keskustelemaan kanssanne tästä aloitteesta, joka, kuten hyvin täällä on todettu, on 12 jäsenvaltion aloite. Tämä ei ole Espanjan eh, yksinomainen aloite, vaan korostan vielä, että 12 jäsenvaltion aloite. Ja kaikki jäsenvaltiot ovat aivan uskomattomalla tavalla tukeneet tätä aloitetta, sen parempia aloitteen tukijoita emme olisi voineet löytää, koska korostan, että jäsenvaltioiden ja tuki ja jäsenvaltioiden apu ja tuki on ollut tässä aivan korvaamaton. Keskustelujen aikana mukaan on tullut myös jäsenvaltioita, jotka ovat tukeneet tätä aloitetta, joten meitä ei ole enää 12, vaan nyt on jo huomattavasti enemmän. Ja neljässä äh, kesäkuuta oikeusasioiden neuvoston ministerineuvostokokouksessa näemme sitten, kuinka meitä, monta meitä on tämän takana. Kuten oikein hyvin täällä on todettu, tämä on innovatiivinen, uudenlainen aloite ja kaikki uusi. Tietysti alussa aiheuttaa pelkoa ja turvattomuutta, mutta Euroopan parlamentin oikeudellinen yksikkö oman raporttinsa kans, kautta on todellakin hälventynyt nämä hälventänyt nämä pelot ja tuonut tässä turvallisuutta ajatteluumme, mutta me kyllä ymmärrämme, että tämä on äärimmäisen monimutkainen aihe ja vilpittömästi sanottuna tässä lyhyessä aikataulussa suuntaviivojen luominen on ollut aivan uskomattoman poikkeuksellista ja hienoa työtä ja me kiitämme parlamentin oikeudellista yksikköä sen tekemästä hyvästä työstä. Tietysti olemme yhtä mieltä argumenttienne kanssa oikeusperustan suhteen. Tässä meidän välillämme ei ole mitään erimielisyyksiä ja tiedätte myös, että me olemme yhtä mieltä tästä tavoitteesta. Aivan niin kuin oikeudellinen yksikkö sanoi, tavoitteena on suojelu. Sitten puheenjohtaja näistä mietinnöistä tämä tämä yhteismietintö Libe ja FEM valiokunnilta. valtio äh, haluaa antaa näille kaksi laatusanaa. Ensimmäinen loistava ja toinen valaiseva nämä ovat, tämä on mietintö, joka menee oikein hyvään suuntaan. Se on myös mietintö, jossa on mukana tiettyjä hyvin innovatiivisia seikkoja. Innovatiivista ehdotusta on vaikea vielä lisääkin innovoida. Mietinnössä puhutaan tilastoista, jotka ovat keskeisiä ja valitettavasti tänä päivänäkään Euroopan unionissa meillä ei ole tilastoja ja me emme voi verrata niitä näiden asioiden osalta. Tässä puhutaan tilastoista, ennalta ennaltaehkäisystä, tiedotuskampanjoista. Nämä ovat perustavanlaatuisia tekijöitä, jotta voidaan saavuttaa todellinen uhrien suojelu Euroopan unionissa. Ja tässä mietinnössä puhutaan myös kolmannesta seikasta, jota haluaisin korostaa tässä, eli uhrin arvosta uhri, jota ensimmäisenä uhri pyytää, ei suinkaan korvauksia, vaan oman ihmisarvonsa kunnioittamista. Ja tähän tässä mietinnössä todella tartutaan. Hyvä puheenjohtaja, minä tässä jo lopettelen puheenvuoroa, niin haluaisin tässä eritoten kiittää Euroopan parlamentin oikeudellista yksikköä ja loistavaa, loistavaa työtä tehneitä kahta yhteisesittelijää, heidän tiimejänsä. Tiedän, että työ on ollut erittäin kovaa kaikille. Uskon, että tulos, joka meillä käsissämme on, on vilpittömästi todella upea. Ja Espanjan puheenjohtajavaltiona tällä lyhyellä loppukaudellansa rupet, äh, tekee kovasti työtä asian osalta ja tekee ö, yhteistyötä tulevan puheenjohtajavaltio Belgian kanssa, aivan niin kuin Belgia teki yhteistyötä meidän kanssamme. Kiitokset. Sitten pyytäisin komission edustajalta vielä Altan, olkaa hyvä. Pyydän teitä myös puheenvuoroa. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia tästä Ähm, lausunnosta oikeudelliselta yksiköltä. Ja kiitoksia myöskin mietinnöstä. Meidän täytyy todellakin pohtia tätä, kun odotamme kirjallista vastausta. No, komissio tietysti on aina kannattanut tämän aloitteen tavoitteita, ja tämä myöskin pätee jatkossa. Komissio on asettanut hyvin korkean prioriteetin uhrien oikeuksille, tukemiselle ja suojelemiselle Rova Reding on näin todennut. Ja me tutkimme tällä hetkellä tätä asiaa ja olemme tehneet myöskin vaikutusanalyysin siitä, miten voisimme taata, että nämä oikeudet ovat sellaisia, että niistä pidetään kiinni ja kaikissa jäsenvaltioissa tämän lisäksi. Tarkoituksemme on tästä tehdä julkaisu vuonna 2011 ja se tulee olemaan hyvin laaja-alainen tulemme tekemään ennen parlamentin ja neuvoston kanssa yhteistyötä, jotta löydämme ratkaisun ongelmiin. Me mainitsimme jo, ja tämä on olemassa hyvin tärkeitä tarpeita, esimerkiksi se, että jaetaan tietoa esimerkiksi silloin, kun puhutaan uhrin henkisestä tukemisesta. Kaikki nämä asiat otetaan huomioon tässä ja me todellakin toivomme voivamme julkaista jotakin lähitulevaisuudessa. Asiantuntijat kokoontuivat viime viikolla – ja ne, jotka ovat kiinnostuneita, voivat saada myöskin tiedon kyseisen kokouksen tuloksista. Haluaisin vielä painottaa, että tämä on erittäin tärkeä asia komissiolle. Ja tietysti tarkoituksemme on löytää ratkaisuja, jotka ovat järkeviä, kun ajatellaan olemassa olevaa oikeusperustaa. Kiitos. Thank you, Mr. Alton. Now we... Kiitoksia, herra Alton, ja seuraavaksi me kuulemme valiokuntien jäseniä ja pyytäisin, että pidättäytyisitte tiettyihin aikarajoihin puheenvuoroissanne niin, että mahdollisimman moni meistä saisi puheenvuoron. Monilla valiokuntien jäsenillä on muitakin sitoumuksia tänä aamuna, joten voimme hieman nyt lyhentää näitä puheenvuoroja. Ensin herra Kirkhope. Thank you very much indeed, President. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä puheenjohtaja. Minun mielestäni tämä mietintö on uskomaton virstan pylväs. Ne ovat tärkeitä tässä parlamentissa. Ne esittävät tiettyjä alueita, jotka aiheuttavat meille huoleita. On aivan loistavaa, että meillä on näitä huolia ja tätä virstan pylvästä pitäisi tässä käyttää. Mutta juristina minä puhun tässä nyt ja henkilönä, jolla on kokemusta perhelainsäädännöstä ja kotiväkivaltakysymyksistä työnsä puolesta ja haluaisin ilmaista oman huoleni niin oikeusperustasta kuin mahdollisista komplikaatioista, jotka juontavat juurensa eurooppalaisesta suojelumääräyksestä. Minun mielestäni tässä on suuria ongelmia ja dilemmoja, jotka liittyvät e, jäsenvaltioiden välisiin erilaisiin oikeudellisiin perinteisiin, väkivaltaan ja väkivallan käsittelyyn eri jäsenvaltioissa ja samoin kuin siviili- ja rikoslainsäädännön suhteeseen. Nämä aiheuttavat tiettyjä monimutkaisuuksia ja hankaluuksia tässä. On erittäin tärkeää, että me tunnustamme tässä kokonaistavoitteen, joka on ennen suojelumääräyksen antamista annettu tuomio. On mielestäni erittäin huonoa, jos on tällainen hämärä, epämääräinen lähestymistapa tähän asiaan, koska me kaikki tiedämme oikeudellisesta näkökulmasta katsottuna, kaikki epämääräinen pelaa niiden käsiin, joilla yleinen etu ei ole etusijalla haluaisin korostaa tässä myös mahdollisten rikosten uhrien asemaa. No haluaisin tästä määritelmän. Mehän olemme kaikki mahdollisia rikoksen uhria, ja jos tätä nyt käytetään lähestymistavassa, jossa keskiössä on nolla toleranssi, Tietysti Euroopan unionissa on nollatoleranssi naisiin kohdistuvan väkivallan osalta, mutta jos tätä nyt käytetään niin, että tämä kokoaa kaikki mahdolliset uhat, jopa teoreettiset, e, tuonne yhteen ja sitten otetaankin mukaan tällainen objektiivinen lähestymistapa ja suojelumääräyksen muodossa, niin ei, ei tämä ole saavutettavissa oleva seikka. Lopuksi vielä toteaisin, hyvät puheenjohtajat, että tiettyjen asioiden osalta olemme yhtä mieltä, esimerkiksi tarkistus 10. Mielestäni tämä on erittäin tähdellistä, että meillä pitäisi jokaisessa jäsenvaltiossa pystyä pitämään kiinni omista oikeudellisista järjestelmistä, jotka voivat sopeutua ja niin, siihen, mitä suojelumääräyksessä sanotaan. On tärkeää, ettei tässä nyt kulmia suoristeta. Tarkistus 66. Se huomen hieman huolestuttaa minua. Tässä sanotaan, että jos äh, suojelu annetaan tuomion perusteella äh, ja kysymys on huoltajuuskysymyksistä, no Euroopan unionihan ei voi puuttua tällaisiin huoltajuuskysymyksiin. Meidän täytyy hyvin selvillä olla, että mistä tässä puhutaan. Ja täytyy ehdottomasti olla tuomio annettuna, oli kysymys rikostuomiosta tai siviilituomiosta jossain tietyissä olosuhteissa. Tämä tuomio täytyy ensin olla ja tätä ei tässä ole mukana. Vilpettömästi puheenjohtaja olen sitä mieltä, että kyllä tämä on ihan hyvä teksti, mutta en usko, että oikeusperustan eh, näkökulmasta tässä ollaan oikealla tiellä. Ja minun mielestäni tällä ei saavuteta äh, sitä, mikä olisi naisten tai muiden suojeltavien intressissä, jos käytetään tällaisia epämääräisiä sanamuotoja oikeusperustaa. Jos me haluamme tässä toimia oikein, niin täytyy varmistaa, että mitä tahansa täällä tehdään on sellaista, joka voidaan käytännössä oikeudellisesti saavuttaa ja suojella todella mahdollisia uhreja. Kiitoksia Natali Grisbeck. Merci, euh, je vais essayer... Kiitoksia. Aivan lyhyesti koitan nyt puhua. Kiitos kun sain puheenvuoron. Tahtoisin minä myös kiittää toki esittelijöitä ja eri ryhmiä, jotka ovat auttaneet esittelijöitä tämän tekstin ymmärtämisessä. Tämä on hyvin monimutkainen hankala teksti ollut toki, niin kuin täällä usein on kuultu. Joka tapauksessa me olemme nyt ylittäneet ikään kuin yhden tärkeän kynnyksen unionikeskustelussa parantaaksemme tätä tekstiä ennen äänestystä. Me tietysti kaikki olemme sitä mieltä, että tämä on hyvin edistynyt ja että tämä aloite, kuten täällä on korostettu, on tarpeellinen, mutta olen ollut kovasti kiinnostuneena tässä nyt kuuntelemassa eri osapuolia Kiitokset parlamentin oikeudellisyksikölle selvinnyksen antamisesta tähän tekstiin. Ja mehän kohta käsittelemme tätä tekstiä pikapuoliin ja minä olen hyvin tietysti kiinnostunut tästä oikeuspohjasta, joka vaikuttaa varsin hankalalta. Oikeuspohjaongelma on hyvin monimutkainen. Oikeus ei ole sinänsä välttämättä mitään eksaktia tie- tiedettä, mutta hyvin kurinalaista tie- tiedettä kuitenkin, ja sitä pitää tulkita sitten oikealla tavalla. Tässä nyt on ikään kuin kaksi uutta ajatusta aivan tärkeitä uudistuksia, eli tämä yhteinen kahden valiokunnan työ, joka on ennen näkemätöntä ja menestynyt hyvin. Ja toiseksi sitten tämä perussisältökysymys, joka liittyy turvallisuuden ja uhrin suojelun tulkintaan ja uhrin mahdollisen uhrin havaitsemiseen. Ja näin tietysti tässä sitten puhu, ajatella, kuitenkin kiinnostuneena tuota oikeudellisen yksikön ajatusta tästä laajennusnäkökulmasta. Ja tämän pohjan, tekstin pohjalta me varmaan pääsemme sitten eteenpäin artiklan kolme perustamissopimusten pohjalta. Ja sehän on juuri unionin perusajatus, eli voidaan kulkea vapaasti ja turvallisesti ja oikeudenmukaisesti täällä. Sehän on huomattava kunnianhimoinen tavoite ja sen pitäisi minun mielestäni nimenomaan juuri tulla taatuksi tämän unionin turvan ja suojan takana ja tukea tuota uhria laajennetusti. Ja se on siis yksi loistava kunnianhimoinen ajatus. Ja vielä tähän loppuun pari sanaa. Niin kuin tässä moni muukin on sanonut, me teemme tähän tarkistuksia ja lisäyksiä. Et bien sûr, euh ja myös sitten sen, mitä me saamme käytäntöön, pan, täytäntöön pantua tämän tekstin käytännössä – ei se varmasti ole aina helppoa. En ollenkaan väitä, että tämä nyt pitäisi välttämättä olla ihan pakosta monimutkaistakaan, mutta helppoakaan se ei varma työ, tämä työ ei varmasti ole, mutta on varmaa, että tämän tekstin avulla me pääsemme unionin rakennuksessa tietyn tärkeän kynnyksen yli, varsinkin tällä kahden valiokunnan yhteisellä työllä Lissabonin sopimuksesta oikein tulkitessamme. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Roberta, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Eh, ci sarà il... Kiitoksia puheenjohtaja. No, varmastikin tässä vielä meillä on aikaa. muutosten tekemiseen niin, että voidaan vielä painottaa jotakin tiettyjä asioita, jotta tekstistä saadaan mahdollisimman hyvä ja jotta myöskin nämä tarpeelliset asiat ja oikeudet, jotka liittyvät uhrin asemaan, saadaan tässä oikein painotetuksi. Haluan kiittää esittelijöitä. Olen täysin yhtä mieltä siitä, mitä he sanoivat. Löydän omat ajatukseni kyllä tästä heidän esityksestään. En nyt halua sanoa mitään tähän sisältöön, enkä halua myöskään toistaa sitä, mitä he tässä jo kertoivat. Mielestäni kuitenkin tällä hetkellä on tärkeää painottaa vielä sitä, mitä oikeudellinen yksikkö totesi. Pitäisi myöskin vielä painottaa, että millainen, la, miten laajasta asiasta tässä on kyse. Tämähän on melkein jo vallankumouksellinen asia. No tietysti se on iso, suuri sana, mutta mielestäni tämä oikeudellisen yksikön lausunto on tärkeä, sillä oikeudellinen yksikkö totesi, että suojelu määräys ei ole ainoastaan puhtaasti tällainen ennaltaehkäisevä toimenpide, toisin sanoen toimenpide, joka tulee vielä ikään kuin lisänä, joka voidaan kyllä hyväksyä joissakin jäsenvaltioissa, mutta toisissa mahdollisesti ei, vaan oikeudellinen yksikkö todellakin painotti sitä, että suojelumääräys on oikeus. Kyse on olemassa suojeluoikeudesta. Ja tämä on henkilöoikeuden, uhrin oikeuden merkittävä asia tai siihen liittyvä tärkeä asia. Joten mielestäni tässä uhrin oikeuksia painotetaan entistä voimakkaammin. Ei riitä, että rajoitutaan puhumaan ainoastaan siitä, että tuomio tunnustetaan vastavuoroisesti, vaan täytyy myöskin painottaa sitä, että tärkein referenssikohta on vastaava artikla sopimuksessa. Ja tietysti tässä myöskin sitten Lissabonin sopimus täytyy ottaa täysimääräisesti huomioon. Se, että todellakin saadaan oikeuden turvallisuuden alue ja kaikkihan myöskin kuvasivat tätä erittäin suurena asiana, joka nyt on uusi Lissabonin sopimuksen kautta. Rova Weber. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin kiittäisin kahta esittelijää, samoin kuin oikeudellisen yksikön edustaja Euroopan parlamentista, herra Perio. On, ja hän esitti aivan uskomattoman selvän raportin. Tässä on komissio ja neuvoston välillä erilaisia näkemyksiä. Euroopan parlamentin oikeus, oikeudellisen yksikön raportin näkemys on pitemmälle menevä. Ja tämä suojelu, eurooppalainen suojelumääräys, sen kautta voi saada todellista arvoa ja olla hyödyllinen uhrien kannalta. Minulla on muutama lyhykäinen kysymys tässä, jotka ovat luonteeltaan oikeudellisia. Minusta vaikuttaa siltä, että oikeus perusta on tässä kysymyksessä erittäin tärkeä. Te mainitsitte artiklan kolme sopimuksesta ja mainitsitte myös rikollisuuden ennaltaehkäisyn ja rikollisuuden torjunnan. Mutta samalla mainitsitte myös, että tämä e-, tässä ei ole kysymys rikoksen ennaltaehkäisytoimista, vaan henkilön suojelusta, jolle, joten mihin osaan tästä artiklaa 13 tässä viittaatte? Sitten suo, eurooppalaisen suojelumääräyksen oikeudellinen luonne onko sillä väliä, missä maassa tämä on annettu, jos se pannaan täytäntöön sitten toisessa maassa. koska no, minustahan, minusta vaikuttaa ihan normaalilta, että on mahdollisuus välittömästi panna suojelumääräys täytäntöön ilman, että toisessa jäsenvaltiossa täytyy uudelleen käydä kaikki menettelyt läpi. Tämä, on, tämä olisi aivan liikaa. Uurihan ja uhriksi silloin lopuelämäksen. On erittäin tärkeää ymmärtää, miten tämä menee. Sitten mahdollisen uhrin määritelmä. No ei tämä varmaan ole ongelma eihän minun tarvitse sentään kuolla ennen kuin minä pyydän suojelumääräystä. Jos uhkana on, että kuolen, niin silloin minä olen mahdollinen uhri tai ei minun tarvitse olla kuutta kuukautta ensin sairaalassa ennen kuin saan suojelumääräyksen. Tämä on tärkeä kysymys myös. Senor Romero. No. Ja sitten Romeva, olkaapa hyvä. Gracias. Eh, extremadamente breve. Lo primero que... Eh... Niin ihan ensiksi huomauttaisin lyhyesti, että minun mielestäni näillä hetkillä mm, juuri avataan suuret mahdollisuudet työmme edistämiseen unionissa ja me juuri lähdemme liikkeelle siitä, mitä, mikä mahdollista on, mutta ei pelkästään siitä, vaan siitä, mikä on myös tarpeellista. Ja tämä on aivan suuresti tarpeellista ja siitä varmasti olemme kaikki samaa mieltä. Toiseksi huomauttaisin, että on syytä toistaa kuinka vaikeaa tämä on oikeudellisesti sitten täytäntöönpanna ja myös kuinka monimutkainen tämä teksti on ja kuinka hankalaa tällaista suojelumääräystä sitten on to- to- toteuttaa, mutta minä kovasti ilahtuneena olen nyt lukenut tätä tekstiä, jonka olemme saaneet esittelijöiltä, koska se esittää juuri joustavuutta, jonka pohjalta voidaan löytää ratkaisut näihin vaikeuksiin. Minä uskon, että tämä on nyt saatu aikaiseksi siten, että me lainsäätäjinä voimme itse kantaa vastuuta, vastuuta asioiden selventämisessä ennen kuin tätä täytäntöön pannaan, e, eikä sitten uhrin tarvitse ryhtyä ratkaisemaan näitä ongelmia käytännössä. Ja näin tämä sekä oikeudellisen yksikön lausunto että tämä mietintöehdotus ohjaa meitä aivan oikeaan suuntaan. Me kuljemme oikeaa tietä nyt tässä vaiheessa ja olen kovasti ilahtunut siitä, miten neuvosto haluaa viedä tätä asiaa eteenpäin ja myös ne 12 valtiota, jotka ovat vieneet eteenpäin tätä ajatusta ja huomauttaisin myös siitä joustavuudesta, jonka ymmärrän komission hyväksyneen vaikka se onkin ollut joustamaton ja minun mielestäni on nyt ollut virhe ryhtyä käsittelemään tätä eh, juuri tällä tavalla ja minun mielestäni on aivan äärimmäisen Eh, huonoa viestiä välitetty kansalaisille, kun tähän suuntaan on lähdetty keskustelussa komissiossa, mutta tiedän, että ne toimijoiden välillä on vielä työtä tehtävänä, mutta olen tahtoisin huomauttaa, että ryhmämme haluaa mennä eteenpäin juuri tätä reittiä pitkin ja mitä pikimmin saada aikaan selkeän tekstin, joka auttaa meitä toimimaan. Ja lopuksi huomauttaisin yksinkertaisesti sen, että perusajatus tässä tulee meidät vakuuttaa. Eli meillä on olemassa oikeuspohja. Oikeudellinen yksikkökin tästä juuri sanoi. Olen samaa mieltä heidän kanssansa. Eli tämä artikla 3 sopimuksesta. Artikla selkeästi määrittelee toimielinten velvollisuuden taata vapaan liikkuvuuden kansalaisille vapauden ja turvallisuuden hengessä. Ja tämä on juuri se artikla, eli tuo kolmonen, joka perustelee tämän eikä mitkään muut, vaikka ne voivat olla hyvin monimutkaisia, jotka saattavat auttaa osaltaan ratkaisussa, mutta eivät ole olennaisimpia tässä yhteydessä. Kiitokset. Kiitokset Romeva. Rova Cornelia Ernst, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan nyt aivan aluksi kiittää oikeudellista yksikköä siitä, että se todella näin varhaisessa vaiheessa antoi meille selvityksen tästä oikeudellisesta tilanteesta, lähtötilanteesta, niin mikä tässä on. Ja minua hiukan rauhoittaa kuulla, että on olemassa oikeusperusta ja että se on riittävä. Ja viittaus kolme artiklaan on mielestäni erittäin tärkeä, koska se osoittaa vielä sen, että mitä tämä vapauden alue nyt oikeastaan tarkoittaa. No täytyy sanoa, että jos uhanalaiset henkilöt, jotka ovat uhattuina, eivät jossakin toisessa jäsenvaltiossa voi saada suojelua, niin sitten tässä ei ole kyseessä mikään suojelualue. Ja meidän täytyy todellakin nähdä tämä näin uhanalla olevien henkilöiden suojelun täytyy olla tässä johdat, johdattavana asiana. Ja tästä syystä olenkin erittäin kiitollinen molemmille esittelijöille, jotka tässä työstivät tätä uutta asiaa ja yhdessä varjoesittelijöiden kanssa olivat hiukan ymmälläänkin toisinaan, mutta sitten taas erittäin innostuneesti kävivät työhön. Ja kiitokset oikein paljon kummallekin. On tärkeää, että he käsittelevät tätä ongelmatiikkaa. No, mikä nyt sitten on minulle tärkeää? No, on totta, että me olemme tässä hiukan hankalassa tilanteessa. Yhtäältä meillä on aivan erilaiset kansalliset lainsäädännöt, toisaalta meillä on sitten eurooppalainen ö, ö, halu saada nämä asiat samalle tasolle, joten onkin erittäin tärkeää muotoilla tarkasti, mistä henkilöistä tässä on kyse, ketkä ovat nämä uhatut henkilöt. Mielestäni heidät täytyy määritellä erittäin tarkasti, jotta sitten myöskin tässä jotakin tulosta saadaan aikaiseksi. Täytyy myöskin tehdä selväksi se, millaisesta rikoksista, mutta myöskin millaisista uhista on kyse. Tähän kuuluu myöskin vakoilu, psyykkinen väkivalta. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Ja meidän täytyy myöskin määritellä, että mitä henkilöitä tähän kuuluu. Myöskin siirtolaiset tässä täytyy ottaa huomioon. Hän kuuluvat myöskin henkilöt, jotka ovat todistajan suojelussa. He ovat erittäin suuren uhan alla. Ja nämä kaksi kohtaa ovat sellaisia, joissa meidän täytyy vielä hiukan justerata enemmän. Kyllä, mekin puollamme sitä, että suojelu täytyy taata, riippumatta siitä, että onko kyse siviilihallinto- tai rikosoikeudellisista oikeuksista. Periaatteessa näissä on kyse samoista asioista, ei kylläkään oikeudellisessa näkökulmasta, mutta kun ajatellaan tätä uhattua henkilöä, niin hänen näkökulmastaan kyllä on äärimmäisen tärkeää, että tässä löydetään yhteinen ratkaisu. En puolla sitä, että tässä nyt on tarkoitus ottaa eri direktiivejä esille, yhtäältä rikosoikeudellinen, toisaalta siviilioikeudellinen. Ei, mielestäni tämä on hankalaa, koska se myöskin sitten jakaa liikaa tätä oikeudellista luonnetta, mikä tähän liittyy, ja myöskin oikeuksia, jotka ovat uhrin oikeuksia. No vielä yksi tärkeä asia niiden tarkistusten ohella, joita mekin tulemme tekemään, niin haluan ottaa yhden esille. Me haluamme myös, että uhattu henkilö saa tietoa kaikista toimenpiteistä, joita on tarkoitus täytäntöönpanna tässä täytäntöönpanevassa maassa suojelumääräyksen pohjalta, mutta emme halua, että selkeät tiedot, jotka liittyvät tähän henkilöön, tulevat julkisiksi. Ja tämä myöskin liittyy siihen, mitä esittelijät tässä pyrkivät aikaan saamaan. Lopuksi haluan sanoa vielä yhden lauseen. Suojelumääräys, joka astuu voimaan vain silloin, kun henkilöstä on jo tullut uhri ja on olemassa rikosoikeudellisia tuomioita. Tämä ei ole suojelumääräys. Se on liian suppea. Meidän täytyy tarkastella tätä yksityiskohtaisemmin, laajemmin ajatella suojelumääräyksen raameja, puitteita, soveltamisalaa. Ja tästä syystä me tuemme hyvin paljon neuvoston lähestymistapaa ja uskomme, että tähän suuntaan täytyy hiukan tehdä parannuksia. Ja toivon, että löydämme yhteisen ratkaisun. Danke, Mr. Bronx. Kiitos, herra Bronx. Thank you, Mr. President. Um... Kiitoksia, puheenjohtaja. On todettu, että eurooppalainen suojelumääräystä voidaan vain panna täytäntöön silloin, kun kansallinen tuomio on annettu. Ja ei ole mitään takuita siitä, että toisessa jäsenvaltiossa suojelumääräystä voidaan panna täytäntöön, kun kansallinen oikeus on alkuperäisessä jäsenvaltiossa annettu. Ja tämä tulee olemaan vielä, tässä tulee lisää hankaluuksia olemaan, jos kahdessa eri jäsenvaltiossa on erilaiset oikeusjärjestelmät. Toinen seikka on sitten se, millä tavalla tässä ilmoitetaan tästä hakemuksesta, kun haetaan tällaista suojelumääräystä. Mahdollisesti tässä rikoksen tai uhkaa ja hän etsii uuden paikan tässä. Tämä todetaan tällä artiklassa tarkistuksessa 13. Ja välttämättä ei ehkä ole uhra uhrin asuinpaikasta mitään tarkempaa tietoa muuta kuin jäsenvaltio. Ja tässä vaarana on silloin, että rikoksen tekijä tai uhkaa ja voi sanoa, että hänen läsnäolonsa samassa paikassa uhrin kanssa oli aivan sattumaa. Tämähän on hyvin todennäköisesti silloin, todennäköistä silloin, kun uhria uhkaa ja tulevat samasta kaupungista tai kylästä. Minun mielestäni olisi parempi, että sen sijaan, että meillä olisi uusi eurooppalainen suojelumääräys, olisi toimittaisiin sillä tavalla, että uhkaaja, joka rikkoo määräystä, palautetaan alkuperäiseen maahan silloin tuomioistuimen täytyy päättää, mitä tämä määräys tarkoitti ja mikä sen soveltamisala on. Tämä on todellinen ongelma. Näyttäisi siltä, että nyt halutaan käyttää todellisia ongelmia oikeudellisen auktoriteetin levittämiseksi Euroopan laajuisesti. Thank you. Um, I'm the, the shadow Kiitos. Minä olen varjoesittelijä Libessä tässä mietinnössä. Ja haluaisin tässä ottaa lyhyesti kolme asiaa esille. Ensinnäkin tarkistus 15, jossa todetaan, että kun täytäntöön pannaan näitä direktiivejä jäsenvaltioiden pitäisi pohtia toimenpiteitä eh, näille suojelulle henkilöille ja että näitä henkilöitä kuultaisiin, siis sekä suojeltavaa henkilöitä uhkaa ja uusi toimenpide siis toimeenpanossa jäsenvaltiossa. Tämä mielestäni rikkoo direktiivin eh, tavoitetta vastaan ja sitä, että uhria suojeltaisiin. Eikä tässä myöskään ole kovinkaan paljon järkeä, koska suojeltu henkilö on se, joka on jo pyytänyt suojelua, joten tässä ei tarvita tätä kyseistä henkilöä enää kuulla uudestaan. Ja myös tarkistus 13 meillä on oikeus ja velvollisuus tiedottaa kumpaakin osapuolta näistä toimenpiteistä, joten katsotaanpa tarkemmin tätä toimenpidettä. Toinen asia, jonka haluaisin ottaa tässä esille, liittyy tarkistukseen 10 ja viittaa siihen mahdollisuuteen, että täytäntöönpaneva valtio hyväksyy toimenpiteitä, jotka, ja nyt siteraan, ovat lainsäädännöllisesti riippumattomia alkuperäisestä suojelutoimenpiteistä, joita lähettävä valtio on käyttänyt, joten Tämä on hyvin vaarallinen asia. Tämä voisi aiheuttaa hiukan ristiriitaisuuksia. Ja jos nyt otetaan sitten toinen toimenpide, niin täytyy olla myöskin toimenpide tätä henkilöä vastaan. Tämä on tällainen huolenaihe, jota täytyy tarkastella vielä tarkemmin. Ja sitten kolmas asia. Minulla oli tässä listalla, ja minä mainitsen tämän, koska tässä on kaksi eri lausuntoa. Tämä potential victims sanamuoto, tietysti uhri, victim, tämä on selkeä asia. On olemassa suojelumääräys määräys jotakin vastaan ja sitten meillä on siis uhri, oikeudessa mielessä tämä henkilö on uhri. Ja sitten tämä mahdollinen tai potentiaalinen uhri, näitä molempia termejä käytetään ja niitä ei, ne, ne eivät heijastu tässä oikeudellisessa tekstissä henkilö, joka saa suojelumääräyksen, niin tämä kyseessä oleva henkilö on uhri. Muuten uhrit olisivat kaikki ihmiset, koska aina jossakin voisi tapahtua jokin hyökkäys. Eli katsotaanpa tar- tarkemmin vielä tätä sanamuotoa. Kiitos. Sil- Kiitoksia Silvia Kosta. Grazie Presidente. Intanto mm, come shadow rapporteur della Commissione FAM Kiitoksia. Niin, mm, varjoesittelijänä minä haluan myös kovasti sydämellisesti kiittää kaikkia, jotka ovat tehneet tätä loistavaa työtä kahden valiokunnan välillä ja tämä päätyy sitten nyt yhteispäätösmenettelyyn. Minä olen kovasti kiitollinen tästä oikeudeksen yksikön lausunnosta se on selventänyt paljon monia asioita ja on osoittanut suoraan, miten rohkeasti meidän täytyy pystyä tulkitsemaan näitä kysymyksiä ja miten rohkeasti myös esittelijämme ovat neuvoston ajatusta tulkinneet. Ja lisäksi tästä on puhuttu tekstin oikeuspohjan laajentamisesta enemmän kuin aikaisemmin ja kyse on sekä D että A artiklassa 82 ja artikla 3 unionisopimuksesta on otettu tähän mukaan mm, Lissabonin sopimuksesta. Ja minun käsitykseni mukaan näiden kysymysten käsitteleminen liittyy vastavuoroiseen tunnustamiseen jäsenvaltiosta toiseen. Ja tässä voidaan tietysti myös kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että kaikilla unionin kansalaisilla on oikeus saada suojelua kaikkialla unionin valtioissa uhkaajaltansa. Ja nyt tälle on saatu tällainen selkeä, vahva pohja ja minä olen siis varjoesittelijä FEM-valiokunnassa ja minun mielestäni tässä nyt on tietysti puhuttu aika paljon naisista. Naiset tietysti tilastollisesti eniten ovat joutuneet kärsimään tällaisista kysymyksistä, mutta tässä voidaan puhua tietysti myös muista ja erityisesti alaikäisistä. Ja kiitänkin esittelijöitä siitä, että tässä olette puhuneet erityisesti myös alaikäisten ongelmista ja myös oikeudellisesta edustavuudesta, kun kyse on alaikäistiin kohdistuvista uh-, uhista. Ja näin voidaan sitten päästä taas paljon pidemmälle. Ja tässä on puhuttu myös uhreista, mutta myös esimerkiksi todistustaakan, e, taakan omaavista henkilöistä ja niin poispäin, joita myös tulee suojata. Ja näin puhutaan siis henkilöistä, jotka e, tarvitsevat suojelua yleisesti ottaen, eikä pelkästään luokitella sitten henkilöitä vaikka sukupuolen perusteella suojan tarpeeseen, e, tarpeen kohteeksi. Ja kiitoksia siitä, että olette esittelijöinä ottaneet myös tarkistuksiamme huomioon ja myös sitten puhuneet tästä eh, näiden uhrien uhreille tarkoitetuista tiedotuspalveluista, joiden pohjalta saa sitten tietoa tästä suojelumääräyksestä ja myös tästä eurooppalaisesta ilmaisesta puhelinnumeropalvelusta, puhelinpalvelusta, johon voi ottaa yhteyttä. Ja tätä, tästä meidän täytyy vielä entistä enemmän tehdä sitten mainostyötä, jotta saamme tämän numeron kaikkien tietoon. Ja näin jäsenvaltioiden täytyy tätä suojelua tarjota kaikissa jäsenvaltioissa sekä omassa valtiossa että muissa valtioissa. Ja, ja uhrin täytyy saada tietää, että hän voi saada tätä samaa suojelua myös muissa valtioissa ja myös uhkaajan täytyy saada tämä tietää, jotta se estää häntä toimimasta. Ja, ja erityisesti täytyy korostaa sitä, että tämän palvelun pitäisi olla kustannuksetonta ja pitäisi hyväksyä tällainen tietynlainen tiedonantomenettely sekä uhrille että uhkaajalle. Jos ajattelen Italiaa omaa kotivaltiota, niin meillä on tällainen suojelumääräys olemassa kansallisella tasolla ja sitten uhrit, joita esimerkiksi on seurattu ja niin poispäin. Eli tarvitaan riittävästi tietoa kaikilla tasoilla ja erityisesti e, siitä, siitä että tuon uhrin täytyy kertoa jo etukäteen, jos epäilee tällaista uhkaa olevan olemassa. Ja toivon, että komissiokin nyt sitten muuttaa omaa kantaansa, koska parlamentti on todellakin uhrien turvallisuuden halunnut asettaa keskiöön tällä lainsäädäntökaudella, eikä pelkästään vastavuorosta tunnustamista, vaan myös nämä kaikki muut siihen liittyvät kysymykset. Kiitoksia. Marina Kiitoksia. Meillä on vielä Rova Marina Janagrakis, mutta meillä on kerrottu, että meillä on todella kiire tässä, olemme hiukan myöhässä, joten pyydänkin, että tässä nyt puhutaan lyhyesti, koska täällä on toinen yhteinen kokous vielä Afkon ja Liben kanssa, se on aikataulussa. Joten pyydän, että pidät kiirettä, jotta voimme siirtyä seuraavaan asiaan. I think it's something that hyvin nopeasti. Aivan loistava ajatus. Me voimme tätä todella yhdessä työstää. Tämä on todellinen eurooppalainen konsepti, mutta tässä on monia huolenaiheita myöskin. Haluaisin nähdä, että tätä ajatusta laajennattaisiin, ettei tämä kattaisi pelkästään naisten suojelua, väkivaltaa ihmisalakuljetusta vastaan myös, kattaisi myös miehet ja lapsiin kohdistuvan väkivallan. Me tarvitsemme hyvää, vahvaa lainsäädäntöä. Kaikki, mitä olen kuullut tänään, vahvistaa ajatustani siitä, että oikeusperusta ei tässä vaiheessa ole tarpeeksi vankka. Tuossa vierainen kollegani sanoi, että oikeusperustasta tässä pitäisi ei pitäisi olla kysymys aivan oikein, vaan uhrin pitäisi olla keskiössä. Uhrihan on luonteeltaankin jo sellainen, että hän ei usko mihinkään järjestelmään ja on turvaton, mutta pelkkä lainsäädäntö ei häntä tue tässä. Toiseksikin lainsäädännön laatiminen, joka ei kaikissa jäsenvaltioissa toimi, tarkoittaa sitä, että uhri saa vääriä toiveita tässä ja uhri, uhrin väärät toiveet saattavat johtaa siihen, että uhri on suuremmassa vaarassa, kun hän menee paikkaan, jossa hän luulee saavansa suojaa, mutta itse asiassa ei sitä saakaan. Tämä ajatus on ajatuksena hyvä, mutta haluaisin, että se saattaisiin oikeille raiteille. Haluaisin, että sitä pohdittaisiin vielä eikä kiirehdittäisi liikaa. Kiitoksia. Kiitoksia vielä kaikista puheenvuoroista ja erityksesi. Erityisesti haluan kiittää tässä oikeudesta yksikköä. Haluan antaa tässä herra Perilla vielä puheenvuoron, jotta hän voi vastata joihinkin näistä kysymyksistä. Jos voisit py- pysy- puhua lyhyesti, niin se olisi hyvä asia. Kiitokset. Niin, kiittäisin nopsasti näitä, näistä kaikista kommenteista, joilta, jotka ovat kehuneet oikeudellisen yksikön lausuntoa. Niin, No, minä en nyt toivottavasti tarvitse puheenjohtajalta mitään suojelumääräystä lähteessäni täältä salista. Ainakin tunnelma on sen luontoinen. No, tässä nyt on käy, esimerkiksi Kirkhope esittänyt oman kysymyksen oikeuspohjasta ja etenkin siitä, että tässä direktiivissä on hyvin paljon monimutkaisia asioita ja esittänyt kysymyksen siitä, että tuo mahdollisen uhrin, mitä se tarkoittaa, mahdollisen uhrin käsite tässä yhteydessä. No ei tässä nyt tarvitse mitään suuria ongelmia ryhtyä tästä luomaan. Tässä, tämä tekstihän on aivan uusi ja siitä syystä syntyy tällaisia tiettyjä monimutkaisia kysymyksiä. Esittelen, kiitän esittelijöitä ja tarkistuksen tekijöitä. No, mahdollinen uhri, se tarkoittaa sitä, että kun me puhumme eurooppalaisesta suojelumääräyksestä, niin siinä me pohjaudumme oikeudelliseen kansalliseen keinoon. Eli jokainen kansallinen viranomainen, joka on käynyt läpi ja arvioinut sitä, että tulee tulisiko annettaa, antaa tällainen suojelumääräys. Ja kun meillä on olemassa tällainen kansallinen suojelumääräys jo olemassa, niin voidaan ryhtyä toimimaan ja määrätä siitä sitten tällainen kansainvälinen tai siis eurooppalainen maanosalaajuinen määräys. Näin kiittäisin myös Rova Grisbeckiä tästä loistavasta ajatuksesta Tämä, tämä itse direktiivi sanoo, että tuo suojelumääräys in, syntyy in due to continue the safeguard of the protected person. Näin tässä sanotaan alunperä, alkuperäisessä direktiivissä, enkä ole yrittänyt tätä ollenkaan kieltää, eli tarkoitus on nimenomaan suojata henkilöä. Rova Weber esitti kysymyksen siitä, mikä liittyy tuohon artiklaan kolme, eli pitääkö puhua tästä ennaltaehkäisystä ja sitten suojelusta. No, rikosoikeuden piirissä tavoitteena suojelussa tietysti on vitalin toinen puoli, eli ennaltaehkäiseminen. Eli kun me puhumme tällaisesta uhkaavasta mahdollisesta rikollisesta toiminnasta. Ja tässä tapauksessa tuo etusija annetaan suojelulle. Annan teille tästä yhden esimerkin. Artikla 84 täällä perustamissopimuksessa sanoo, että parlamentti ja neuvosto yhteispäätösmenettelyssä voivat määritellä keinoja rohkaistakseen jäsenvaltioiden toimia rikosten ehkäisyssä. Ja tässä on kyse rikosten ehkäisystä ja siinä nimenomaan ajatellaan, että kyse on rajat ylittävän rikollisuuden estämisestä esimerkiksi, jos ajattelemme nyt vaikka järjestäytynyttä rikollisuutta ja mafiaa ja niin poispäin. Eli kyse on juuri rikoksen luonteesta, joka on rajat ylittävä. Ja tässä nyt sitten nämä uhkaavat rikosten muodot, ovat ikään kuin kotona tapahtuvia, eikä niissä siinä mielessä ole mitään pelkällä rikoksella mm, rajat ylittävyyttä, vaan tuolla henki, tuo henkilö on se, joka lähtee yli rajan. Eli jos kotona on väkivaltaa, vaikkapa Italiassa ja tuo henkilö menee jonnekin muualle ja hän tarvitsee suojaa silloin myös, kun hän lähtee käymään jossain toisessa jäsenvaltiossa, jossa on olemassa mahdollisuus joutua vaaran uhriksi. Ja tämä, tämä nyt on sitten syy, miksi me näin olemme lähteneet liikkeelle, vaikka tässä nyt kenelläkään mitään kaikkia viisauden sanoja ei olekaan, mutta joka tapauksessa tämä määräys tarjoaa ikään kuin tämän uuden vapauden, eli vapauden mahdollisuuden liikkua turvallisesti tässä maan osassa. Eli tämä on juuri tämä suoranainen vallankumous, jonka Lissabonin sopimus toi, eli tuotiin maan, la, maaseu, maan osan laajuiseksi tämä kolmannen pilarin turvallisuusajatus. No niin, ja sitten päätän seuraaviin sanoihin rouva Kostalle. tämän suojelun käytöstä. Kosta puhui siitä, että meidän ei tule puhua pelkästään naisista, vaan alaikäisistä myös, ja myös sitten todistajista todistajat, niin valitettavasti eurooppalainen suojelupäätös tai ehkä pikemminkin onneksi tämä suojelumääräys ei koskettele todistajia. Se on selkeästi tekstissä sanottu ja syy on aivan selvä todistajat heitä suojellaan siitä syystä, että he ovat antaneet todistuksen, he ovat olleet todistajina. Tässä suojelumääräys ei anneta siitä syystä, että joku henkilö on jotakin tehnyt, vaan siitä syystä, että tämä henkilö on joutunut uhriksi kohteeksi, väkivallan kohteeksi. Eli joku nainen joutuu sitten kärsimään väkivallan teosta siitä syystä, että näin on nyt käynyt ulkopuolelta, eikä esimerkiksi sen takia, että hän on itse ollut tekijänä, eli antanut todistuksen vaikkapa oikeudessa. Eli tämä on tämä, nämä, nämä ovat nämä olosuhteet suojelua myöntää tämän tekstin piirissä. Ja sitten tuosta vastavuoroisuudesta, jonka Weber myös otti esille, niin me olemme jättäneet tämän nyt ulkopuolelle näiden kansallisten tuomioiden takia. Direktiivi artikla 9 puhuu vastavuoroisesta eurooppalaisella tasolla, vastavuoroisesta tunnustamisesta eurooppalaisella tasolla, eli tuomarit tuosta täytäntöönpanovaltiosta ja toisesta jäsenvaltiosta sitten tutkailevat eurooppalaista vastavuoroisuusnäkökulmaa, ei kansallista näkökulmaa. Eli kansallisuutta ei ikään kuin enää ole, kansallista tasoa ei ikään kuin enää ole, vaan artikla 9 osoittaa, että kyse on eurooppalaisista olosuhteista, joiden sisällä toimitaan. Ja tämä on juuri se lisäarvo, jota direktiivi meille tuo. Ja kiitän puheenjohtajaa. Perillo. We remind you that... Kiitoksia herra Perillo. Me muistutamme teitä, että tarkistusten jättämisen määräaika on kesäkuun 9. päivä kello 12 mennessä. Kesäkuun 9. siis. Kiitoksia kaikille jäsenille, jotka käyttivät puheenvuoron tässä. Ja että onnistumme tässä, koska meillä oli hyvin vähän aikaa. Ja nyt sitten siirrymme seuraavaan kohtaan tänään. Tämä on kohta 14. Tehän muistatte, että kohta 13 poistettiin. Ja me siirrymmekin nyt sitten asiaan, joka on tiiviimmän yhteistyön hyväksyminen avio- ja asumuseron lain alalla. Tämä on Rooma kolmosen alainen. Tässä Libe ja Juri-valiokunnat tekevät yhteistyötä. Vuonna 2000 Euroopan parlamentti hyväksyi kuulemismenettelyn kautta lausunnon jos komission ehdotukseen liittyen, ja se hyväksyttiin muutettuna, mutta nyt Euroopan parlamenttia kuullaan liittyen tähän asiaan, eli tiiviimpään yhteistyöhön ja asetukseen, jossa täytäntöön pannaan kyseinen aloite. Tätä ehdotetaan erityisen menettelyn kautta, koska konsensus voitaisiin löytää, ei voitu löytää konsensusta neuvostossa. Kuulemme nyt herra Gebhardin raportin tästä asiasta. Annan teille puheenvuoron. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, ich werde heute nicht äh, in die Inhalte Kiitoksia puheenjohtaja. Minä en nyt tässä puhu sisällöstä, koska 10. kesäkuuta voimme käyttää hiukan enemmän aikaa tässä valiokunnassa tähän asiaan. Minä tässä toistan vain tämän menettelyn, jotta kaikki kollegat tietävät, mistä on kyse. Tosiaankin Euroopan komissio vuonna 2006 teki lainsäädäntöaloitteen. Nämä olivat niissä sopimuksen alaisia, mutta myöskin Lissabonin sopimuksen alla perheoikeuden tai vastavuoroisen tunnustamisen kohdalla tarvitaan yksimielisyys ministerineuvostossa ja kävi ilmi, että tässä kun puhutaan tästä vastavuoroista tunnustamisesta avioerojen kohdalla, ei voitu yhteis- yksi, yksimielisyyttä saada aikaiseksi. Ja tästä syystä neuvosto kesäkuussa 2008 totesi virallisesti kokouksessaan, että me emme saa tätä yksimielisyyttä aikaiseksi ja tästä syystä meidän täytyy tämä menettely keskeyttää. Joka vuosi on 16 miljoonaa avioliittoa kahden maan eri kansalaisen välillä. Ja sitten tähän kuuluvat vielä sellaiset henkilöt, jotka tekevät työtä toisessa maassa ja hyvin paljon avioerojakin on, paljon vaikeuksia koska ei tiedetä usein, että kuka tuomareista on vastuussa, mitä oikeutta sovelletaan avioerossa, joten on sellaisia pareja, jotka ovat valmiita avioeroon, mutta eivät löydä vastuullista tuomaria tai lainsäädäntöä, jonka pohjalta he voisivat erota. Joten minä tältä pohjalta jo viime vaalikaudella ja puhuttuani tämän valiokunnan kanssa tuolloisen komission jäsenen Baron kanssa puhuin ja pohdin, että eikö olisi tässä järkevää ryhtyä vahvistettuun yhteistyön jäsenvaltioiden välillä, jotta nämä ongelmat voitaisiin ratkaista kansalaisten osalta. Me emme voi tätä lykätä liikaa. Ja Lissabonin sopimuksen takia me tiedämme, että viimeisen viime viiden vuoden aikana mitään ratkaisua ei löydetty. Lissabonin sopimuksen kautta jäsenvaltioiden, yhdeksän jäsenvaltiot täytyy tällainen alo, ryhtyä tällaiseen aloitteeseen. Ranska, Romania, Bulgaria, Unkari, Itävalta, Espanja, Italia, Slovenia ja Luxemburg tekivät tämän aloitteen yhdeksän valtiota ja Saksa, Belgia ja Liettua liittyivät tähän. He totesivat, että he lähtevät mukaan. Kreikka vetäytyi, en tiedä miksi kysyn ja pyydän, että he pohtisivat asiaa vielä toistamiseen. Minulla on ollut myöskin tiivis yhteys herra Svifkaan. Hän on erittäin avoin esittelijä jurissa ja me puhuimme siitä, miten me menettelemme tämän asian osalta, koska neuvosto tapaa 3. ja 4. kesäkuuta ja halusi päättää tästä vahvistetusta yhteistyöstä. Tästä syystä Valiokunnan piti tehdä päätös ennen kyseistä ajankohtaa ja toivon, että te olette yhtä mieltä siitä, kun totesin, että ei ole tarpeen, koska kyse on oikeusperustasta, että teemme lausunnon tästä yhdestä asiasta live-valiokunnan osalta, vaan että hyväksymme, että live voi tänään äänestää siitä, että tämä menettely saadaan käyntiin ja että pääsemme tähän sisällölliseen työhön käsiksi. Ja sitten voidaan todeta, että eh, meillä on tällainen vahvistettu yhteistyö tai vahva yhteistyö eh, näiden kahden valiokunnan välillä sisällöllisellä tasolla. No tänä aamuna Juri valiokunta sitten äänesti tästä oikeusperustasta ja hyväksyi yksimielisesti sen, että vahvistettu yhteistyö tapahtuu neuvostossa. Ja tämä on mielestäni hyvä asia, koska tässä kysymyksessä meidän täytyy todellakin päästä aloittamaan ja löytää ratkaisuja. Ja kuten sanottu, en halunnut tänään puhua tästä sisällöstä. Me teemme tämän myöhä, myöhäisempänä ajankohtana minä tulen joko seuraavalla tai sitä seuraavalla viikolla tapaamaan jurivaliokunnan esittelijän herra Svifkan ja, ja heti tämän jälkeen mielelläni haluaisin pitää kokouksen varjoesittelijöiden kanssa ja live-valiokunnan kanssa, jota voisimme sitten 10. kesäkuuta tältä pohjalta käydä sisältöön pohjautuvaa keskustelua siitä, että miten pitkälle haluamme mennä koska tässä on muutamia asioita, joista meidän täytyy puhua. Euroopan komission alkuperäinen ehdotus liittyy siihen, että kyse on siis tuomarin valinnasta ja lainsäädännöstä, jo, jolta pohjalta avioero tapahtuu. Neuvosto hiukan rajoitti tätä ja meidän täytyykin keskustella siitä, että hyväksymme hyväksymmekö tämän rajoituksen vai emme mutta kuten jo totesin, niin voimme tästä sisällöstä puhua 10. kesäkuuta ja sen jälkeen, kun olemme keskustelleet varjoesittelyiden kanssa, voimme sitten hiukan puhua siitä, että mihin suuntaan haluamme lähteä. Ja jos hyväksytte, niin puhun mielelläni myöskin komission ja neuvoston kanssa, jota näen hiukan, mihin suuntaan siellä ollaan menossa. Toivon, että sitten pääsemme vauhtiin. Epävirallisesti kuulin myös että kun 3.4. kesäkuuta neuvosto tekee virallisen päätöksen tästä vahvistetusta yhteistyöstä, niin se olisi ensimmäinen kerta Euroopan oikeuden historiassa. Ja sitten ehkä vielä kolme maata liittyy tähän. Menettelyhän on niin avoin, että koska tahansa menettelyn aikana ja myöskin myöhemmin mikä tahansa jäsenvaltio, joka ei vielä osallistu tähän kyseiseen menettelyyn, voi siihen osallistua, voi lyöttäytyä mukaan. Se, tässä ei ole mitään ensimmäisen tai toisen asteen oikeutta, vaan tosiaankin jokainen jäsenvaltio voi tähän osallistua. Ja mielestäni olisi hyvä, jos jossakin vaiheessa sitten kaikki 27 EU-jäsenvaltiota olisivat mukana. Mutta tämä varmastikin kestää vielä jonkin aikaa. Kiitos. Thank you. Mrs. Kiitokset teille, Rova Gebhardt. Kiitos, että esittelitte tämän vahvistetun yhteistyökysymyksen nykytilanteen. Olen ymmärtänyt, että puheenjohtajavaltio eikä komissio halua käyttää puheenvuoroa. Jos näin on, niin ei teidän tarvitse. Nyt kuulemme valiokunnan jäseniä. Rova Angelilli. Presidente, eh, io volevo ringraziare... Kiitos puheenjohtaja. Per questa presentazione. E, e volevo... Niin, tahtoisin kiittää Rouva Gebhardtia tästä esityksestä ja haluaisin lisätä tähän muutaman lisäsanan. Tämä on nimittäin hyvin merkittävä teksti. Tilastotiedot osoittavat, että Euroopan unionissa on 300 000 kansainvälistä avioliittoa vuoden sisällä ja myös muita, siis laillisia muotoja ja muitakin yhdessä elämisen muotoja on olemassa tietysti kuin lailliset muodot. Ja jos mietimme tätä sovellettavaa sääntöä avioerotapauksissa ja avoliittojen erotapauksissa, niin tämä koskee kaikkia jäsenvaltioita tai paljonkin ja kai monia kansalaisia ja sen takia on äärimmäisen merkittävää, että tähän tekstiin nyt on paneuduttu näin tarkoin ja meidän täytyy tosiaan muistuttaa myös siitä, että asia on äärimmäisen kiireellinen ja kansalaiset kaipaavat ratkaisuja tähän ja nyt ollaan jo myöhässä nykytodellisuuteen nähden. Tekstiä olisi tarvittu jo ajat sitten. Tahtoisin korostaa sitä, että näiden lainsäädännöllisten puutteiden vuoksi uhrit ovat hyvin haavoittuvassa asemassa, erityisesti naiset näistä kahdesta liiton osapuolesta ja varsinkin lapset sitten kärsivät tällaisista tilanteista usein nainen on yrittänyt toimia välittäjänä tällaisissa tapauksissa. Ja nyt täytyy muistaa, että tuhannet, tuhannet lapset Euroopassa vuosittain joutuvat kärsimään nais, aviopuolisoiden välisestä riidasta ja toiset, jotkut vanhemmat sitten jo suorastaan käyttävät lapsia tässä tilanteessa tietynlaisena puskurina ja, ja lapset joutuvat kärsimään näistä ja lapseen ei kiinnitetä riittävästi huomiota ja tämä on hyvin hankala ongelma. Ja päätän puheenvuoroni seuraavaan. Minun mielestäni on äärettömän kiinnostavaa nyt pyrkiä luomaan lainsäädäntöä tähän ja joustavia ratkaisuja tähän huomattavaan ongelmaan ja myös tällaisia sopimuksia vanhempien välillä ja välitystoimintaa erityisesti yritetään käyttää pääratkaisuna jotta esimerkiksi ei sitten ajauduta siihen tilanteeseen, että sitten ryhdytään kilpailuttamaan ikään kuin tuomioistuimia, e, jotta saisi eniten etuja tästä avioerosta. Joku e, puoliso nimittäin saattaa haluta mennä tietyn tuomioistuimen eteen saadakseen sitten paremmat ehdot sieltä ja saadakseen paremmat ehdot kuin tuo toinen puoliso ja tällaisia tilanteita meidän tulisi pystyä estämään. Ähm, ähm, Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan todeta, että olen erittäin iloinen, että Rova Gebhard on tässä esittelijänä. Viime vaalikaudella me teimme hyvää yhteistyötä tämän asian parissa haluaisin todeta, että tuen häntä täysin, mutta raskain sydämin, koska me kumpikin olisimme mieluummin halunneet eurooppalaisen ratkaisun ja oli hiukan surullista todeta, että on olemassa yksi jäsenvaltiota, joka torpedoi tämän koko asian. Olen nähnyt hyvin paljon tapauksia, varsinkin sellaisia naisia, jotka ovat joutuneet uhriksi tämän asian avioero tapahtui erittäin kielteissä olosuhteissa ja mielestäni tämä on äärimmäisen valitettavaa. Tässä pitäisi pyrkiä löytämään hyvin laaja-alainen, kattava ratkaisu. Se, että sääntö, säännöt torpedoitiin tuolloin niin tässä, tässähän sitten tapahtui niin, että avioerot tapahtuvat nyt hyvin huono, paljon huonommissa olosuhteissa. Tästä syystä tukisinkin tätä ehdotustanne, että tätä asiaa saataisiin parannettua. No sitten minulla on vielä pari kysymystä. Minä en ole mikään perustuslakiekspertti, mutta millainen vaikutusvalta Euroopan parlamentilla nyt tässä asiassa on? Ja sitten toinen kysymykseni, neuvostohan tämän ehdotuksen soveltamisajaa kavensi. Me haluaisimme sitä laajentaa, mutta voimmeko me tehdä näin? Onko meillä tässä ylipäätään mahdollisuuksia tehdä enää mitään? Ja sitten olisin myöskin utelias kuulemaan, kun totesitte, että jos tämä tiivimmän yhteistyön ehdotus hyväksytään, on vielä kolme jäsenvaltiota, jotka ovat valmiita myöskin tulemaan mukaan tähän kuvioon ja haluaisin kuulla tietysti, mitkä nämä jäsenvaltiot ovat, koska toivon todellakin, että oma jäsenvaltioni kuuluu näiden kolmen joukkoon. No, eh, pian kuul... saamme ehkä myöskin uuden hallituksen maahamme. Jos minun puolueeni kuuluu siihen, niin voin vakuuttaa, että sitten ainakin olemme mukana tässä asiassa. Kiitos. Other members are willing to... Kiitoksia. Muut jäsenet eivät ilmeisesti halua käyttää puheenvuoroa, ei enää kysymyksiä. Selvä. Kiitämme teitä. Kiitämme, että piditte tämän lyhyenä ja autoitte meitä ratkaisemaan aikapulman esityslistan osalta. Kiitämme Rova Gebhardtia esityksestä. Ja me kuulemme sitten myöhemmin jälleen teistä. Olkaa hyvä, Rova Gebhardt. Ähm, kiitoksia aivan lyhyesti. Siis en käytä paljonkaan aikaa siihen, mitä Rova Angelili ja Intvelt he puhuivat tässä paljon. Se, mikä meidän täytyy voida estää, on se, että tämä forum shopping, jota nytkin on, voi edelleenkin jatkua, koska tässä nyt tämä toiminta tapahtuu heikompia ja naisia vastaan. Ja toinen syy sille, että jos ei ole mahdollista tunnustaa näitä vastavuoroisesti näitä avioeroja, niin sen täytyy, se täytyy saada toimimaan. Tämä on tärkeää. No sitten Sofi kysymys, nämä kolme valtiota, no en nyt tässä voi niitä paljastaa koska on olemassa sellaisia tietoja, joista voidaan todeta, että tieto on olemassa, mutta haluan, että nämä valtiot itse kertovat. Ja toivon, että näin myöskin tapahtuu. No mitä tulee sitten soveltamisalan laajentamisesta, että voimmeko tämän tehdä vai emme, ei tiedä sitä. Minun täytyy puhua siitä oikeudellisen yksikön kanssa. Minulla ei vielä aikaa siihen, mutta kuitenkin mahdollisimman pian meidän tulisi vaikka se ei olisi oikeusperustan kannalta mahdollista, niin meidän pitäisi löytää sellaisia tapoja, millä osoittaa, että meille on tärkeää laajentaa tätä mahdollisimman paljon, niin kuin teimme viime vaalikaudellakin, koska mahdollisuuksiahan on tämä osoittaa ja myöskin keskustella jäsenvaltioiden kanssa. No mitä sitten tulee tiivimpään yhteistyöhön meitä kuullaan Euroopan parlamenttina, ei muuta. Meillä ei ole tässä yhteispäätösvaltaa. Ja tämä on myöskin yksi syy sille, miksi tämä ei miellytä minua. Tämän Sofi tietää, ja tämän hän myöskin sanoi edellisellä vaalikaudella. Totesin aina, että täytyy olla eurooppalaista lainsäädäntöä. Se on parasta ja järkevintä koska se sitten tarkoittaa suojelua kaikille kansalaisille. Mutta yksi jäsenvaltio torpedoi tämän koko asian. Sellaisiakin jäsenvaltioita oli, jotka olivat epäilevällä kannalla. Minä kävin kävin näiden valtioiden pääkaupungeissa. He pääsivät yhteisymmärrykseen, mutta yksi kuitenkin torpedoi tämän. Kyseisen maan parlamentti sanoi hallitukselle aivan selvästi, että ei tule kyseeseen, että tämä hyväksyttäisiin. Tästä syystä se blokeerattiin, eikä saatu eurooppalaista lainsäädäntöä tälle alueelle. E-, ei myöskään seuraavan viiden vuoden aikana. Joten tästä syystä meidät on pakotettu käyttämään tätä tiiviimpää yhteistyötä, jotta ylipäätään päästään eteenpäin. Ja että ne kansalaiset niissä valtioissa, joissa e, todettiin, että me lähdemme mukaan niin tarkoitus on juuri näissä maissa löytää ratkaisu. Siitä on kyse. Kyse ei ole siitä, että haluamme jonkin hienon lain, vaan kyse on siitä, että me haluamme taata kansalaisten oikeudet. Se on tässä se asia. Thank you, Mrs. Gefford. No further comments? Kiitoksia, Rova Gebhardt. Vieläkö muita kommentteja? Jos ei, niin siirrymme seuraavan kohtaan esityslistallamme. Eli kohtaan 15. Euroopan yhteisön ja Pakistanin välinen sopimus takaisinotosta. Me kuulemme nyt herra Sogoria. Hän on tässä esittelijänä. Ja muistuttaisin teille vielä, että syyskuussa 2000 neuvosto antoi mandaatin komissiolle neuvotella sopimuksesta takaisinotosta Pakistanin kanssa – Neuvottelut päättyivät syyskuussa 2007. 2008 syyskuussa sopimus, sopimus aloitettiin ja maaliskuussa 2008 sitten tämä sopimus toimitettiin Euroopan parlamentille ja neuvostolle, mutta Lissabonin sopimuksen kautta että Euroopan parlamentin rooli on merkittävästi muuttunut. Ennen Lissabonin sopimusta parlamenttia kuultiin. Lissabonin sopimuksen jälkeen Euroopan parlamentin täytyy antaa hyväksyntä tällaisen sopimuksen allekirjoittamiselle. Joten nyt me kuulemme herra Sogoria esittelijänä ja sen jälkeen kuulemme myös puheenjohtaja, valtion edustaja ja komission edustaja, jos he haluavat käyttää puheenvuoron. Ja luonnollisestikin me, meillä on mahdollisuus myös käydä keskustelua jäsenten kesken. Herra Sogor, olkaa hyvä. Éppen egy hónappal ezelőtt találkoztunk utoljára ebben a kérdéskörben, és azóta két fontos nemzetközi egyezményt ratifikáltuk. Kiitoksia siitä, kun viime kerran käsittelimme tätä kysymystä, on kaksi tärkeää kansainvälistä sopimusta ratifioitu. Ensinnäkin sopimus siviilioikeudesta ja toiseksikin sopimus 1908 YKlta, eli kidutuksen torjuntasopimus. Pakistan ei ole vielä sitoutunut näihin sopimuksiin ja niiden täytäntöönpanoon. Ja tätähän voitiin jo hieman ennakoidakin. Ja on mahdollista, että kun päästään takaisinottosopimukseen, niin nämä sopimukset ovat myös Pakistanissa silloin voimassa. Kaiken tämän vuoksi meidän täytyy muotoilla uudelleen viimeinen kohta näistä suosituksista, ja tämän tulen tekemään kirjallisesti. Arról, hogy a visszaküldendő személy emberi jogai... Niin, jäsenvaltioiden täytyy taata se, että onko henkilöiden koskemattomuus uhattuna ja siinä tapauksessa henkilöä ei lähdetä takaisin. Eli täytyy myös luottaa kansallisiin tuomareihin ja erityisesti puhuisin nyt tietystä konkreettisesta tapauksesta. Apinnassa ei Arpar Farashkan jotka opiskelivat yliopistossa ja heidät pidätettiin yhdistyneessä kuningaskunnassa 17. päivä toukokuuta ja tuomioistuin päätti, että nämä kaksi e, opiskelijaa ovat kuoleman uhassa, kuoleman vaarassa, jos heidät lähetettäisiin takaisin kotimaahansa ja heitä ei täten siis lähetetty takaisin kotimaahansa. Täytyy muistaa, että ihmisoikeuspuoli täytyy aina arvioida tällaisissa tapauksissa takaisinottokysymyksissä. Takaisinotto kuuluu nimittäin hyvin tiiviisti turvallisuusasioihin. Kiitoksia. Thank you, Mr. Sogor. Before... Kiitoksia, herra Sogor. Ennen kuin kuulemme puheenjohtajavaltiota komissiota, meillä on mahdollisuus ottaa kysymyksiä jäseniltä. Tähän liittyen, haluaako joku tässä käyttää puheenvuoron? Rova Guillaume. Rova Guillaume. Yes. Oui. Kiitoksia. Niin, tosiaan näitä kysymyksiä on pyöritelty jo pitempäänkin ja nyt on sitten käyty keskusteluja myös komission kanssa Pakistanin yhteissopimuksesta ja nämä kysymykset on otettu esille ja paljon huomiota esitetty, eikä vaikuta siltä, että olisi löydetty tässä sopimuksessa eikä myöskään perusteluosassa, esittelijän perusteluosassa varsinaisia ratkaisuja asioihin. Minun mielestäni tämä sopimus on vähän riittämätön. Perusteluosa on vähän karikatyyrinen niihin sopimusosiin nähden ja kysymys, sen kysymyksen asettelun nähden, jota olemme tässä nyt tehneet. Ja minä puuttuisin nyt niihin kysymyksiin, jotka ovat vielä aivan täysin auki, ja katsotaan, miten voidaan pyrkiä löytämään vastauksia näihin esittämiin kysymyksiin. Minun mielestäni ensiksikin tässä nyt sitten viitataan tuohon alkuperäiseen ehdotukseen vastavuoroisuudesta, eli sopimuksen vastavuoroisuudesta, vaikka hyvin tiedetään, että tätä tietysti suurimmaksi osaksi käytetään vain yhteen suuntaan eikä toiseen suuntaan alkuunkaan eli Euroopan valtioihin, valtioiden suuntaan, ainakin näin uskoisin. Ja me olemme tietysti huomanneet, että kyse, huomanneet, että kyse on Pakistanin asukkaista, mutta myös kolmansien valtioiden asukkaista ja tässä puhutaan myös sitten Afganistanista ja tiedämme, että Pakistan ja Afganistan eivät nyt suinkaan ole mitenkään vakaita valtioita. Ja näin kysymykset jäävät auki ihmisoikeuksien ja turvallisuuden takaamisesta näiden takaisinotettujen tai lähetettävien henkilöiden suuntaan. Ja tätä täytyy nyt sitten tietysti miettiä kovasti myös takautuvuusajatuksen kannalta. Ja ensimmäinen ajatus on juuri se, että pakistanilaiset tai afganistanilaiset, jotka ovat Euroopan unionin alueella, ovat ikään kuin nyt jumissa täällä, koska he saapuivat tänne ennen sopimuksen aikaansaantia. Ja toisaalta sitten voidaanko nyt sitten, miten toimia täällä tässä takautuvuudessa, kun sopimuksen päivämäärä on se, mikä on, ja sitä pitäisi sitten takautuvasti soveltaa. No yleisesti ottaen tätä tekstiä nyt ei ole sen enempää paljon käytetty, ainakaan nyt vielä Pakistanin suuntaan. Ja tässä täytyisi varmasti erityisesti viitata siihen, että tämä sopimus on tehty samansuuntaisesti kuin Turkin sopimus myös. Asia, matkustusasiakirja kysymys minun mielestäni tässä sopimustekstissä ei ole mitenkään hirveän loistavasti esitetty eikä myöskään perusteluosassa. Se oli vielä tyydyttävää ja johtaa minut ajattelemaan siten, että tässä ikään kuin nyt yritetään vain antaa tilanteen olla, mikä ei ole paras mahdollinen tulos. Ja huomauttaisin, että myöskään ei ole riittävästi kuultu parlamentin jäseniä jäseniä takaisinottosopimuksista äh, unionin ja sitten tiettyjen muiden valtioiden kanssa, eli ei ole tarkkailtu näitä sopimuksia, joita on jo aikaisemmin ollut olemassa muiden valtioiden kanssa, tai sitten nyt juuri neuvottelussa muiden valtioiden kanssa. Eikä ole myöskään viitattu siihen, että alaikäiset voivat joutua takaisinoton kohteeksi, mutta ei heitä myös ole jätetty tämän sopimuksen ulkopuolelle suorin sanoin. Ja viittaus siihen, että Pakistanin sopim- Pakistan ei ole allekirjoittanut Geneven sopimusta, niin minusta tämäkin on hankala ja tämä aiheuttaa tiettyä provokaatiota, kun jos me viittaamme tuohon Geneven sopimukseen ja, sopimukseen, ja siinä pitäisi, sitä pitäisi korostaa erityisesti tässä ranskalaisessa tällaisessa paperissa. Sitten niin ainakin on tehty, ja se on minun mielestäni vähän ö, kyseenalaista. Joka tapauksessa minun mielestäni tämä sopimus ei ole vielä ollenkaan vakuuttava ja hyvin varovaisesti ja ujosti suorastaan käsittelee niitä toiveita, joita parlamentissa oli kansainvälistä sopimusta solmiaksemme, eikä se vastaa poliittisten ryhmien esittämiä toiveita tätä sopimusta tukeaksemme. Ja sen takia sitä on vaikea tukea. Kiitokset, kiitokset. Ja nyt annan puheenvuoron Rova Filotrelle. Olkaapa hyvä. Pour la dynamique du débat, je... Niin, kiitokset. No en tiedä, onko tässä nyt ihan syytä antaa minulle puheenvuoroa, koska kysymykset, jotka on esitetty tässä jo minua ennen, ovat aivan oikeita kysymyksiä. Meillä on ollut aikaa keskustella niistä jo ennenkin ja esittää näitä kysymyksiä komissiolle, joten olisi varmaankin syytä ja parempi kun kysymyksiä on niin huimat määrät, äh, kuulla komission vastauksia etenkin nyt tässä vaiheessa ja sen jälkeen voidaan jatkaa keskustelua. Minä ainoastaan ehkä vielä puuttuisi siihen, mitä täällä nyt on jo kuultukin, eli aikarajoihin. Tässä puhutaan 30 päivästä takaisinotossa ja takaisinoton hyväksymisestä ja e, tuon määräajan sisällä ja, ja asiakirjojen välittämisaikarajat, jos Pakistanin viranomaisilta ei sitten saada vastauksia niin me, tämä, tähän, tähän varmaan saamme sitten vastauksen komission edustajilta, ja me olemme kuulleet, että näissä olosuhteissa voitaisiin sitten esittää vetoomus eurooppalaisen passin myöntämisestä ikään kuin eurooppalaisten oikeuspohjan pohjalta, mutta tuo oikeuspohja on vielä aika epäselvä. Ja minä sitten huomauttaisin, että me täällä parlamentin jäseninä, ja meillähän on Lissabonin sopimuksen jälkeen tullut tullut uusia uusia toimivaltuuksia, niin on tosi todella ikävää, että tällainen seka takaisinottokomitea ei suoraan ota parlamenttia työhönsä mukaan, kun vaikka näitä kysymyksiä on niin huimat määrät tässä palauttamispäätöksen täyttämättä jättämisestä ja varsinkin afganistanilaiset, joita lähetetään Pakistaniin ja pakistanilaiset, joita lähetetään Afganistaniin ja niin poispäin. Minun mielestäni tämä, tällaista ei voi sallia. Minä ymmärrän tämän tietysti tuo, näistä aikaisemmista takaisinottosopimuksista, että tällaisia virheitä tapahtui, mutta nyt tällä erää nykyisellään ei voi millään tavoin toimia ja hyväksyä tällaisia tekstejä sitten parlamentissa eikä myöskään sitä, että me emme saa osallistua valvomaan näitä takaisinottosopimusten täytäntöönpanotilanteita. Ja minä haluaisinkin huomauttaa, että meidän täytyy nyt sitten miettiä, tuleeko meidän itkeä vai nauraa. Me tässä on paljonkin työtä tehty. Komissio jatkuvasti siitä muistuttaa, jotta neuvottelut päästäisiin, neuvotteluissa päästäisiin loppuun Pakistanin kanssa, vaikka poliittisesti ja moraalisesti Pakistan on maailman ensimmäinen valtio, jonka pitäisi pikemminkin kiihottaa eurooppalaisia toimielimiä pohtimaan tarkoin takaisinottokysymyksiä sitten Eurooppaan näitä lukuisia afganistanilaisia, jotka ovat Pakistanissa, jotka joutuvat siis oleskelemaan Pakistanissa Unionissa. Pikemminkin pitäisi näiden pakolaisten palauttamista Eurooppaan miettiä. Tämä olisi parempi keskustelun kohde. Kiitokset. Kiitokset. Sitten Rova Weber. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Minä ymmärrän kyllä, että on normaalia, että on koko joukko huolenaiheita, jotka liittyvät tähän takaisinottosopimukseen, varsinkin kun pohdimme, että miten demokraattinen jokin maa on, miten hyvin kyseinen maa voi suojella ihmisoikeuksia. Mutta samanaikaisesti minulla on tunne, että useimmat kysymykset eivät, niitä ei esitetä Pakistanin suuntaan, vaan ne pitäisi esittää jäsenvaltioillemme. Ja mikäli näin on, niin näe, miksi meidän tulisi vastustaa sopimusta, koska ei ole mitään takaisinottoa, ellei se perustu päätökselle siitä, että henkilö palautetaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jäsenvaltio, joka teki päätöksen, joutui käymään läpi ne menettelyt, jotka te, on, joista on eri Euroopan unionin direktiivissä maininta, mutta täytyy myöskin soveltaa kansainvälistä lainsäädäntöä, joka on pakollinen jäsenvaltioissamme. Joten henkilö, joka on jäsenvaltion alueella laittomasti ja, ja, ja jota vastaan tällainen palauttamispäätös tehtiin. Tietysti ensin vastaavat viranomaiset kuulivat tätä tapausta aluksi, oli se sitten mikä tahansa instanssi. Ja sitten tämä, tällä henkilöllä on oikeus kansainväliseen suojeluun. Tämä tarkoittaa sitä, että tapausta voidaan kuulla toisella tasolla. Tämä ei päde ainoastaan niihin, jotka mahdollisesti palautettaisiin Pakistaniin, vaan tämä pätee myöskin niihin äh, kolmansiin maihin, niin sanottu dominoperiaate. Eli tämän henkilön tap- tapaus täytyy ottaa meidän jäsenvaltioissamme käsittelyyn, kun olemme huolissamme palauttamista Pakistaniin, no olemme huolissamme omista jäsenvaltioistamme ennemminkin. Tämä on tietysti eri osa tarinaa. Mielestäni tällä hetkellä se, mitä tapahtuu niille, joita vastaan on tehty päätös palauttamisesta, he eivät ole laillisesti meidän jäsenvaltioissamme, vaan yleensä he ovat vastaanottokeskuksissa – emmekä me tätä välttämättä halua tarjota näille henkilöille. Sopimuksessa suoraan sanottuna meillä on tämä lauseke, joka tarkoittaa sitä, että jäsenvaltioidemme täytyy soveltaa kaikkia lakeja ja kansainvälisten henkilöiden suojeluun liittyvää sopimusta. tietysti tämä, tähän pätee myöskin palauttamatta jättämislauseke. Tietysti nämä on otettava huomioon, mutta monet asiat tapahtuvat kuitenkin ennemminkin omalla alueellamme. Kiitos. Rova Ernst. Kiitos. Haluaisin tässä aluksi esittää kysymyksen, että mitä me oikeastaan teemme. Me haluamme sopia tällaisen sopimuksen valtion kanssa, josta tiedämme sataprosenttisesti, että se, se ei yhtään ole allekirjoittanut mitään tärkeitä sopimuksia ja kaikki nämä toimenpiteet eivät ole riittävät. Me haluamme ikään kuin väkivalloin solmia sopimuksen valtion kanssa, jossa naisiin kohdistuva väkivalta on täysin normaalia arkipäivää, missä lapset seitsemän vuoden iästä lähtien voivat joutua vankilaan. Esimerkiksi kaksi vuotta vankilaa homoseksuaalisuudesta. Sanon tämän nyt hyvin kyynisesti, mutta siis se on mahdollista. Joten tässä pitää ajatella poliittista ja moraalista vastuuta. Meidän täytyy pohtia, että mitä me nyt tässä oikeastaan teemme. Haluammeko todellakin tätä? Ja tähän täytyy lisätä, ja ennen kuin esitän kysymyksiä komissiolle ja neuvostolle, haluan sanoa, että tämän täytyy lisätä se, että tällainen takaisinottosopimus, sillä tulee olemaan joitakin muitakin vaikutuksia. Se, että muiden maiden, joissa ihmisoikeuksia ei noudateta, kanssa täytyy tehdä myöskin vastaavanlaisia sopimuksia. Tästä haluaisin muistuttaa, jotta pohdimme tarkasti, että mitä oikeastaan teemme. No niin, ja nyt sitten näihin kysymyksiin. Tietysti Afganistanin kysymys on täysin auki. En ole kuullut mitään vastausta siihen, miten afgaanit, joita tämä mahdollisesti koskee, miten heitä voitaisiin suojella eikä sitten siirtää takaisin Afganistaniin. Ei ole olemassa vastausta, vastausta eikä takuuta sille, ja ennen tätä niin en tiedä, mitä, meidän, mitä me voisimme tehdä. Ja tästä syystä en tällaista sopimusta voi tukea, edes lähtökohtaisesti. No sitten esimerkiksi henkilöt, jo, valtiottomat henkilöt ja kolmansien maiden henkilöt. Tässä on viitattu, että se, tämä koskettaisi sellaisia henkilöitä, jotka tulevat ilma teitse. Mitä kansalaisia tässä nyt tarkoitetaan? Sitten asiakirjat. Täysin vesitetty muotoilu. Mikä on oikeudellinen tilanne näiden matkustusasiakirjojen osalta? Onko tässä tarkoituksena käyttää tätä eurooppalaista matkakorttia. Miten tämä on tarkoitus tehdä? No sitten tämä takaisinotto valiokunta. Ei tämä toimi näin, että Euroopan parlamentti tässä on jätetty huomiota se, että Euroopan parlamentilla ei ole mitään roolia tällaisessa tärkeässä kysymyksessä. Mitä me täällä teemme? Miksi tällaisia sopimuksia sitten solmitaan? No sitten tietosuojasta en siitä halua puhua ollenkaan. Haluaisin kuulla, miten tietosuoja on tarkoitus hoitaa. Ja tämän maan yhteydessä minä en tätä käsitä ollenkaan, että se voitaisiin jotenkin toteuttaa. Sitten vielä viimeinen kysymys. Haluaisin kuulla, missä määrin on jo olemassa kahdenvälisiä takaisinottosopimuksia Pakistanin kanssa tai neuvotteluja maiden jäsenvaltioiden kanssa, Pakistanin kanssa, millaisia neuvotteluja on käynnissä tai millaisia kahdenvälisiä takaisinottosopimuksia on jo olemassa? Kiitos. Danke. Mrs. Enteveld. Um, yes, thank you, Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Tunnustan, että minäkin edelleen omaan hieman hankaluuksia liittyen joihinkin asioihin, joihin täytyy löytää vastauksia ennen kuin minut saadaan täysin vakuutetuksi tästä. Meidän täytyy erittäin selvästi tuoda esille se, että tässä ei ole kysymys siitä päätöksestä, joka jäsenvaltioissa tehdään jonkun takaisin lähettämiseksi Pakistaniin. Ei tässä ole siitä kysymys. Kuitenkin tämä on relevantti elementti tässä keskustelussa, koska vasta vastuu tämän päätöksen tekemisestä on jäsenvaltioilla. Se tekee arvion tilanneesta ja me oletamme, että jäsenvaltiot noudattavat kaikkea relevanttia ihmisoikeuslainsäädäntöä, mutta tekevätkö ne näin? Minä en ole tuomari enkä ö, juristi, mutta jos me näemme näitä päätöksiä, joita jäsenvaltiot tekevät ihmisten palauttamiseksi takaisin kotimaihinsa, niin en minä nyt kyllä aivan sataprosenttisesti välttämättä yhtä, ö, ole yhtä mieltä asioista jäsenvaltioiden kanssa, joten minä haluaisin hieman enemmän vakuutuksia tämän asian osalta. Toiseksikin haluaisin esittää kysymyksen esittelijälle. Loppukohdassa perusteluissa esittelijä toteaa, että Euroopan unionin pitäisi ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimiin varmistaakseen sen, että Pakistanin hallitus ratifioi 1966 kansainvälisen yleissopimuksen kansalais- ja poliittisista oikeuksista ja samoin kuin YK kidutuksen torjunnan sopimuksen. josta mä nyt nopeasti näin lukaisen tässä, no neuvotteluja on nyt käyty kymmenen vuotta. Ja sanottaisin nyt vaikka näin, että Pakistanilla on ollut ihan runsaasti aikaa ratifioida tällaisia yleissopimuksia, jos me nyt millä tavalla varmistetaan se, että jos tänne lausekkeeseen otetaan, sopimukseen otetaan lauseke siitä, että Pakistanin täytyy ratifioida nämä sopimukset, niin mitä vakuutuksia meillä on siitä, että Pakistanin sen, Pakistan sen tekee, kun se ei ole kymmenen vuoteen tehnyt asian osalta mitään? Minun mielestäni näiden sopimusten ratifiointi pitäisi olla ennakkoehto sopimuksen loppuun saattamiseksi. Kiitoksia lopuksi vielä herra Busotil. Kiitos puheenjohtaja. Minä mm, olen samaa mieltä näistä jostakin huolenaiheista, jotka on otettu esille, ja nämä pelottavat kauhukuvat siitä, että henkilöitä palautetaan Pakistaniin, jotta heidät tapetaan siellä. Tämä on hyvin suuri argumentti, mutta haluaisinkin kysyä komissiolta, korjatkaa jos olen väärässä. Minä ymmärrän tämän täysin eri tavalla. Ymmärsin sen niin, että tämä sopimus on sellainen, että sitä ei voida käyttää tällaisen tarkoitukseen. Se ei ole tämän sopimuksen tavoitteena ja tarkoituksena. Tämä sopimus sen tarkoituksena on lähettää sellaisia henkilöitä takaisin, jotka eivät, ole, eivät voi saada mitään suojelua Euroopan unionissa, ja omat viranomaiset ovat tehneet nämä päätökset. Omat kansalliset tuomioistuimet ovat tehneet, tehneet tämän. Ja ainoastaan tällaisissa tapauksissa, jossa ihmiset eivät voi saada tätä suojelua, niin silloin heidät voi ja heidät pitäisi lähettää takaisin Pakistan, Pakistaniin tämän sopimuksen nojalla. Tämä on ratkaiseva asia, koska muutoinhan me sekoitamme koko kuvan ja äänest, sitä äänestetään, äänestäisimme vääristä syistä tätä sopimusta vastaan ja meidän ei tulisi äänestää sitä vastaan vääristä syistä. Ymmärrän kyllä Sofin ja muiden argumentteja tämä sinun argumenttisi, Sofi, jos nyt se viedään loogisen johtopäätökseen, niin emme voi koskaan ryhtyä takaisinottosopimukseen minkään valtion kanssa, koska on aina argumentteja, joita voidaan tehdä siitä, että kansalliset oikeuslaitoksemme eivät tarjoa riittävästi suojelua ihmisoikeuksille ja hyväksyä sitä, mitä sinä ajattelet, että on riittävä riittävä suojelumäärä, mutta kansallisten tuomioistuinten tulee tehdä nämä päätökset, eikä meidän. Tästä syystä me antaisimme ö, tässä kansallisten, kansalliset tuomioistuimille mahdollisuuden tehdä näin. Meidän täytyy olla varovaisia, koska tässä on vaarana, että heitämme lapsen kylpyveden mukana ulos. Ja jos äänestäisimme tätä vastaan vääristä syistä, tämähän on tärkeä sopimus, koska ilman sitä antaisimme sen viestin, että Euroopan unioni on vapaat äh, alueet, mutta oikeusvaltioperiaate kuitenkin on olemassa. Ja jos joku ei tätä noudata, niin hänet pitäisi sitten lähettää takaisin. Kiitoksia ennen kuin kuulemme vielä esittelijä Sogoria. Annamme mahdollisuuden niin komissiolle kuin neuvostollekin ilmaista näkemyksensä. Eritoten komissiolle mahdollisuuden vastata kysymyksiin, joita sille on esitetty. Komission nimissä herra Dietrich Parman, olkaa hyvä. Yes, thank you, uh, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja ennen kuin menen yksityiskohtiin joidenkin näiden asioiden osalta, näiden kysymysten suhteen, joita komissiolle esitettiin. Haluaisin aivan alkuun kiittää esittelijää tästä luonnostekstistä. Se on mielestäni oikein hyvä tasapainoinen suositus ja haluaisin kiittää esittelijää tehdystä työstä. Se on komission mielestä yleisesti ottaen hyvää työtä. Komissiolle esitettiin tässä nyt useita kysymyksiä. Jotkut näistä kysymyksistä olivat luonteeltaan hyvin teknisiä. Olen kyllä valmis myös syventymään näihin teknisempiinkin kysymyksiin, mutta kenties ne vaativat sitten hieman yksityiskohtaisempia selvityksiä. Ensin muutama yleishuomio kuitenkin. Haluaisin jakaa tässä ne huomiot, joita jotkut teistä ilmaisivat sanoessaan, että meidän pitäisi tehdä selvä ero tässä palautuspäätöksen ja takaisinottoprosessin välillä. Palautuspäätös on sellainen seikka, joka on tulosta jäsenvaltiossa toteutetusta käsittelystä henkilön osalta, joka ei enää ole kyseisen jäsenvaltion alueella laillisesti. Ja tässä prosessissa kaikki turvalausekkeet pitäisi, olisi pitänyt ottaa huomioon. Aivan kuten Rova Insveld tuossa totesikin, me voimme tietysti aina kyseenalaistaa kansallisten viranomaisten päätökset, mutta täällä parlamentissa nyt varmaan tehtävänämme ei ole ruveta kyseenalaistamaan jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toimintaa. Tämä on aivan eri asia. Unionissa me työ, teemme työtä sen periaatteen pohjalta, että me luotamme jäsenvaltioiden kansallisiin toimivaltaisiin viranomaisiin. Takaisinottoprosessi on puhtaasti hallinnollinen prosessi. Siinä kysymys on tästä todellisesta henkilön fyysisestä palauttamisesta lähtömaahansa. Ja minä haluaisin korostaa sanaa lähtömaa, koska vaikka periaatteessa tässä sopimuksessa on mukana myös mahdollisuus palauttaa henkilö joka ei ole Pakistanin kansalainen, mutta jos tarkastellaan näitä määräyksiä kolmansien maiden kansalaisten palauttamisesta, niin käytännössä näitä määräyksiä ei koskaan käytetä, koska olosuhteet ehdot ovat erittäin tiukat. Takaisin ottaa muuttoprosessi on todellinen hallintoprosessi, joka mahdollistaa tai helpottaa henkilön palauttamista Euroopan unionin jäsenvaltiosta, tässä tapauksessa Pakistaniin. Täällä esitettiin kysymyksiä tämän sopimuksen vastavuoroisuusluonteesta. No käytännössä tämä tulee ennen kaikkea hyödyttämään Euroopan unionia ja unionin jäsenvaltioita, mutta ei tämä myöskään tarkoita sitä, että me pakotamme tässä Pakistania tähän sopimukseen. Tämä on tulosta tästä neuvotteluprosessista, joka on jatkunut jo 5, 6, 7 vuotta ja se antaa myös Pakistanille mahdollisuuden saada tiettyä hyötyä. Jos tarkastellaan joitakin sopimukseen liitettäviä yhteisiä julkilausumia, niin siellä on hyviä kohtia esimerkiksi viisumipolitiikasta, laillisista maahanmuuttomahdollisuuksista ja Pakistan on onnistunut meiltäkin saamaan joitakin suuria myönnytyksiä. Joten ei tätä nyt ole vain Pakistanille pakotettu tätä sopimusta. Pakistan on suuri, vahva maa, eikä Euroopan unioni voi tällaisia sopimuksia pakottaa Pakistanin kaltaista maata allekirjoittamaan. Toinen seikka, joka tuotiin esille, oli tämä yhteinen takaisinottokomitea. No tässä mukana ei ole tällä hetkellä määräyksiä Euroopan parlamentin osallistumisesta. Tämä yhteinen palauttamiskomitea on tekninen komitea. Se valvoo tämän sopimuksen täytäntöönpanoa. Tässä mukana on komissio ja jäsenvaltioiden asiantuntijoita. Nämä komiteat, ja olen ollut monessa jo mukana, ovat luonteeltaan hyvin teknisiä ja ne tarkastelevat teknisiä kysymyksiä, kuten esimerkiksi sitä, että millaisia asiakirjoja me hyväksymme kenties sen lisäksi, mitä sopimuksessa, mistä sopimuksessa on sovittu. Millaisia ongelmia liittyy esimerkiksi ö, haastatteluihin ja niin edelleen. Puhutaan erittäin teknisistä yksityiskohtaisista kysymyksistä. Enkä usko, että Euroopan parlamentti, joka ei ole mukana tämän sopimuksen täytäntöönpanossa, olisi mitenkään, hyötyisi mitenkään erityisesti olemalla mukana näissä komiteoissa. Oikein mielellämme me toimitamme säännönmukaisesti näiden komiteoiden pöytäkirjat Euroopan parlamentille – ei pelkästään Pakistanin sopimuksen osalta, vaan myös sellaisten sopimusten osalta, jotka ovat jo voimassa. Mutta se, että eh, nimenomaan otettaisiin Euroopan parlamentin jäseniä mukaan tähän komiteaan, ei mielestäni ole hyvä ajatus. Sitten esitettiin kysymys, tekninen kysymys matkustusasiakirjoista. Näinhän se taisi olla. Mitä tapahtuu matkustusasiakirjoille sen jälkeen, kun määräaika, 30 päivän määräaika on mennyt umpeen? Jos sopimusta tarkastelee, niin siinähän sanotaan, ja puhun tässä nyt artiklasta, mm, mikä se olikaan, artikla 2, kansalaisten takaisinotto. Tässä sanotaan, että maan täytyy välittömästi antaa henkilölle matkustusasiakirjat, joita vaaditaan hänen palauttamistaan varten. No, tämän matkustusasiakirjan täytyy olla voimassa vähintään kuuden kuukauden ajan. Ja jos kuuden kuukauden sisällä henkilö ei ole voinut palata, niin silloin vielä 14 päivällä pidennetään matkustusasiakirjan voimassaoloaikaa. aikaa. Joten en oikein ymmärtänyt tätä kysymystä, liittyykö se tähän laissez passer asiakirjaan. Sen käyttöä ei ole suunniteltu tässä asiakirjassa. Pakistanilaisviranomaisten matkustusasiakirjoista on tässä kysymys. Siis näiden matkustusasiakirjojen täytyy olla voimassaololtaan vähintään kuusi kuukautta ja niitä voidaan vielä pidentää, jos tarve näin vaatii. No mitäs muuta tässä nyt sitten vielä olikaan? Niin, afgaanit. Tässä sopimuksessa ei ole kysymys afgaanien palauttamisesta Pakistaniin. Itse asiassa, kun meille annettiin tämän vuosituhannen alussa mandaatti, me työstimme myös afgaanien palauttamissuunnitelmaa Sevian neuvosto, neuvoston johtopäätöksissä pyydettiin työstämään tällaista afgaanien palauttamissopimusta vapaaehtoiselta pohjalta. Tämän sopimuksen tärkeimpänä tavoitteena on Pakistanin kansalaisten takaisinotto palauttaminen. Tietysti saattaa olla, että tätä sopimusta käytetään myös Afgaanin palauttamiseen, jos Afgaani täyttää ne ehdot, jotka, josta määritellään, josta määrätään artikloissa. Nämä ehdot ovat erittäin erittäin tiukat, koska ennen kaikkea tässä Afgaanilla pitäisi olla omassa passissansa Pakistanin antama viisumi tai maassaolon lupa. No kuinka usein löytyy Afgaani, jolla on edes voimassa oleva paka, pakistanilainen ö, viisumi tai, ma, tai asumislupa. Joten ennen kaikkea tässä nyt ei ole kysymys afgaanien palauttamisesta, vaan Pakistanin kansalaisten palauttamista, palauttamisesta. Ja tietysti, no, tänä päivänähän ö, meillä on ennen kaikkea paljon laittomia maahanmuuttajia, jotka kulkevat Turkin kautta Euroopan unioniin. Turkihan täällä mainittiin. Monet näistä laittomista maahanmuuttajista ovat pakistanilaisia. Ja tämä sopimus voisi olla merkittävä näiden virtojen tyrehdyttämiseen, koska tämä on suuri ongelma tänä päivänä minkä muunlaisia kolmannen maan kansalaisia? No tästä esitettiin kysymys. No kysymyshän voisi olla mistä tahansa kolmannen, maailman kansala- kolmannen maan kansalaisesta, kunhan tämä henkilö täyttäisi nämä sopimuksen esittämät kriteerit. Sitten kahdenväliset sopimukset. No ensinnäkin toteaisin, että tässä vaiheessa kaikki jäsenvaltiot palauttavat Pakistanin kansalaisia Pakistanin. Tänä päivänä näin on mukaan lukien hylättyt turvapaikanhakijat. Kansa, kahdenväliset sopimukset Pakistanin ja jäsenvaltioiden välillä, no yhtään tällaista ei ole, paitsi yhdistyneellä kuningaskunnalla, jolla on tällainen yhteisymmärrysmuistio parin vuoden takaa, mutta muita kahdenvälisiä järjestelyjä ja sopimuksia Pakistanin ja jäsenvaltioiden välillä ei ole. Uskonpa, että tässä nyt olen vastannut ka- suurimpan osan, jos en suorastaan kaikkiin näistä kysymyksistänne. Olen valmis käyttämään tähän enemmänkin aikaa, jos haluatte, mutta tällä erää voisin lopettaa tähän. Kiitos. Thank you, Mr. Palman. Kiitoksia. Nyt sitten valtion edustaja herra Burgos. Eh, buenos días. Bueno, no es la primera vez. Kiitokset niin ensimmäistä kertaa olemme nyt tässä valiokunnassa keskustelemassa Pakistanin kanssa tehdystä takaisinottosopimuksesta tai tehtävästä sopimuksesta ja olen kuullut nämä kommentit ja ajatukset, joita täällä on esitetty ja tahtoisin aloittaa huomauttamalla, että neuvostolle tämä sopimus on äärimmäisen merkittävä. Takaisinottosopimukset ovat yksi perusasioista jäsenvaltioiden maahanmuuttopolitiikassa ja myös koko unionissa. Jos yhteisösopimusta ei saada aikaiseksi, niin jäsenvaltiot voivat tehdä kahdenvälisesti työtä, mutta johdonmukaisuuden nimissä on hyvin huomatettava, että paljon ongelmia on olemassa tällaisissa sopimuksissa ja sen takia unionin täytyy vastata näistä maahanmuuttokysymyksistä politiikassaan. Ja sitten jos mietin tätä Pakistanin kanssa tehtävää sopimusta, niin me neuvostossa olemme saaneet olemme antaneet komissiolle valtuutuksen keskustella näistä kysymyksistä ja olemme kovasti tyytyväisiä komission vastauksiin. Tiedämme, että neuvottelut eivät ole missään tapauksessa olleet helppoja, mutta vastaus ja tulokset ovat aivan oikeat ja hyvin ilahduttavat. Ja siitä syystä olen samaa mieltä niiden vastausten kanssa, jotka juuri äsken kuulimme komission suusta. Tuemme siis komission ajatuksia. Ja minä haluaisin joka tapauksessa vielä sitten huomauttaa, että viittaisin näihin asioihin, jotka meitä täällä meppejä eniten kiinnostavat, erityisestikin ihmisoikeuskysymykset. On aivan totta, että kaikissa jäsenvaltioissa me olemme sitoutuneet ja meillä on myös velvollisuus ihmisoikeuksia kunnioittaa, mutta haluaisin ottaa esille takaisinottosopimukseen, joka toimii sen jälkeen, kun on vahvistettu se, että, mikä, mitä, että ihmisoikeuksia, kyseisen henkilön oikeuksia todellakin noudatetaan. Ja kun nämä on sitten vahvistettu, niin se siirtyy sitten kansainväliseen lainsäädäntöön ja halutaan olla varmoja siitä, että, että mitään ongelmia tämän palauttamisen jälkeen ei sitten synny ja sen jälkeen jäsenvaltio sitten määrittelee tämän karkotuspäätöksen ja sen jälkeen toimii tämän nykyisen palauttamispäätösjärjestelyn pohjalta. Tämä on siis viimeinen vaihe tässä järjestelyssä. Ja pitäisi siihen mennessä olla jo selvää, että mitään ihmisoikeusloukkauksia ei ole odotettavissa. Toinen kysymys, joka myös kovasti meitä kiinnostaa, on tuo kolmansien maiden kansalaisten palauttaminen. Ja pääajatuksemme tässä oli tietysti se, että Pakistanin kansalaiset palauttaisimme kotivaltioihinsa. Ja tämä tietysti kattaakin suurimman osan tapauksista. Siis jos kyse on sitten kolmansista valtioista, esimerkiksi afganistanilaisista, niin kyse on poikkeustapauksista. Ja tämä itse sopimus sitten sanoo, milloin palauttamisia voidaan hoitaa. Ja kyse on ainoastaan sellaisista tapauksista, kun näillä henkilöillä on jonkunlainen paperi Pakistanista tai vaikkapa viisumi Pakistaniin olemassa tai ovat sitten saapuneet Pakistanista laittomasti Euroopan unionin alueelle ja silloin johdonmukaista on karkottaa kyseinen henkilö juuri Pakistaniin, vaikka korostan, että ne ovat poikkeustapauksia. Eli kolmansien valtioiden kansalaisten palauttaminen Pakistaniin tapahtuu silloin, kun tällä henkilöllä on joku yhteys Pakistaniin olemassa. Ja tietysti ihmisoikeuksiin nähden tähän näihin henkilöihin myös suhtaudutaan samalla tavalla kuin aikaisemmin, eli Pakistaniin ei toteut- to- to- palauteta yhtään ketään, jos jäsenvaltio ei voi olla varma siitä, että kyseisen henkilön ihmisoikeuksia ei siellä sitten loukata, ja, nä- ja näin sitten häntä ei palauteta tuohon valtioon, jos tällaista uhkaa on olemassa. Ja näistä syistä huomauttaisin ja toivoisin, että pohtisitte tämän tekstin allekirjoittamismahdollisuutta, koska se on hyvin merkittävä allekirjoitusasia ja tahtoisin huomauttaa, että olemme samaa mieltä esittelijän kanssa suurimmasta osasta asioita. Kiitoksia. Kiitokset. Kiitokset. Including the commission's answer. Herra Solkor, jos te haluatte vielä reagoida näihin kommentteihin ja komission vastauksiin näihin kysymyksiin, joita esitit, esitettiin. Herra Solkor, olkaa hyvä. Kyllä, mä niin kysyä. Kiitos. Niin, minä haluaisin kiittää kollegoitani kommenteista ja kiittäisin myös vastauksia, jotka saimme neuvostolta ja komissiosta. Aloitaisin vastauksella Veltintille. Ehkä esitin asiani vähän sekavasti, mutta nämä kaksi sopimusta on parlamentin ratifioimat jo, eli siis Pakistanin parlamentti on jo ratifioinut nämä kaksi kansainvälistä sopimusta. Ja se, että tässä nyt sitten puhutaan näiden päätösten tuomioistuimen päätöksistä ja tietyt esimerkit kuitenkin osoittavat yhdistyneestä kuningaskunnasta, että henkilöt, jotka on pidätetty terrorismisyistä, mutta heitä ei kuitenkaan ole Afganistaniin lähetetty, tarkoitan Pakistaniin lähetetty, ja lisäksi myös sitten nuo tuomioistuimen päätökset ovat osoittaneet sitä, että ihmisoikeuksia todellakin kunnioitetaan. Ja minä olen, tulen sellaisesta Itä-Euroopan valtiosta, jossa ei välttämättä aina voi luottaa oikeuteen, mutta luotan kuitenkin näissä kysymyksissä oikeuden toteutumiseen. Alanko maissa varmasti asia hoituu juuri samalla tavalla kuin yhdistyneessä kuningaskunnassa. Sitten tästä takautuvuudesta. Ihmisoikeusasiat, eh, ei siis takautuvuutta ei ole tähän ajateltu. Ja sitten nämä ihmisoikeusasiat herättävät minussa sen huomion, että on mahdollista joidenkin unionivaltioiden jäädä tästä ulkopuolelle, koska ihmisoikeuksia ei ole noudatettu. Ihmisoikeuksia loukataan myös Euroopan unionin sisällä, ei ehkä ihan niin vakavasti kuin Pakistanissa, mutta tämä ei kuitenkaan nyt suoraan liity EPPn kantaan. Sitten tava tulevaisuudesta muutama sananen. Tulevaisuuden sopimukset myös tehdään samalla tavalla komission avulla. Mitään muuta menettelytapaa ei ole, koska muussa tapauksessa perustamissopimuksia pitää ryhtyä muuttamaan. Ja huomauttaisinkin, että varjoesittelijät ja myös muut poliittiset ryhmät ovat kovasti auttaneet meitä tässä työssä ja toivon, että kesäkuun kokouksessa, kun koko sitten täysistunnossa keskustelemme asiasta, niin voimme käydä hyvää mielipiteiden vaihtoa. Thank you. We understand. Kiitos. Herra Sogor, tätä menettelyä tullaan jatkamaan ja tulet ottamaan yhteyttä varjoesittelijöihin tarkoituksena on pitää kokous ja sitten pohtia, että mihin jatkossa ryhdytään. Onko näin? No niin, tämä asia on nyt sitten käsitelty. Me siirrymme seuraavaan. Kyseessä on kohta 16. Tämä on tärkeä kuuleminen. Me tulemme kuulemaan esityksen Eurojustin vuosikertomuksesta. Ja täällä pitäisi olla Eurojustin pääjohtaja paikalla. Toivotamme hänet tänne tervetulleeksi. Herra Aled Williams, tervetuloa. Good to see you. We welcome. Tervetuloa, herra Alek. Aled Williams. Eurojustin pääjohtaja, hän kertoo viimeisen 35 minuutin aikana tämän valiokunnan kokouksen, siis viimeisen 35 minuutin aikana Eurojustista. Kuulemme häntä viimeksi, kun tapasimme maaliskuussa. Tuolloin hän tuli ensimmäistä kertaa kokouksemme. Hän jakoi tai kävi kanssamme ensimmäisen keskustelun. Ja tällaiset instanssit, kuten Eurojust, ovat merkittävä osa oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alueen kehittämisessä. Kehitys on ollut valtaisaa ja Eurojustan perustettiin vuonna 2002. Tämä kaikki vahvistaa tällaisen instanssin tarpeen. Me odotamme mielenkiinnolla niistä, kuulevamme niistä asioista, joita tässä vuosikertomuksessa 2009 on mainittu. Me kuulemme herra Williamsia ja tämän jälkeen voimme käydä keskustelua. Tämä sisältää myöskin Euroopan komission ja neuvoston puheenvuorot. Herra Williams, annan teille puheenvuoron. Um, thank you very much. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja näistä ystävällisistä sanoista ja myöskin mahdollisuudesta esittää Eurojustin vuosikertomus vuodelta 2009 täällä valiokunnassa. Ymmärsin, että minun tulisi puhua tässä ehkä 10-15 minuuttia. 10 minuuttia selvä. Kiitoksia oikein paljon. Ja olen tietoinen siitä, että minulla on ollut mahdollisuus täällä puhua aikaisemminkin. Tässä voi ehkä jotakin tällaista déjà vuta tulla siitä, että mitä sanon, mutta tätä voidaan hiukan helpottaa kahdella tapahtumalla, jotka tapahtuivat vuonna 2009 Eurojustin kohdalla. Kyseessä on Euroopan unionin siis tärkein muutos, ensimmäinen ja tärkein muutos Eurojustissa oli tässä lainsäädännössä maisemassa, on se, että Lissabonin sopimus astui voimaan ja Tukholman ohjelma julkaistiin. Ja nämä olivat meille erittäin tärkeitä asia, asioita, kun ajatellaan Eurojustin päätöksiä itsessään. No sitten toinen asia, johon keskityn, tässä lyhyessä esityksessäni ovat ne muutokset, jotka liittyvät tähän vuosikertomukseen itseensä. Eurojust sai suosituksia tähän vuosikertomukseen liittyen ja kuulin, että teillä on kaikilla kopio ainakin englanniksi tästä raportista ja kaikilla virallisella kielellä tulee myöskin olemaan versio saatavilla pian. Tässä keskitytään toimenpiteisiin ja myöskin esteisiin, joita on ollut tässä yhteistyössä rikosasioissa Euroopan unionissa. Jos nyt aloitan tässä aivan lyhyesti suhteesta Libe-valiokunnan ja Eurojustin välillä, koska kuten sanoin, niin tämä on ensimmäinen vuosikertomus, joka esitän Lissabonin sopimuksen voimaan astumisen jälkeen. Ensimmäinen huomio on se, että Euroopan parlamentilla on vastuita Eurojustin arvioinnin osalta artikla 85 Euroopan unionin perustamissopimuksessa tekee selväksi sen, että kun Eurojust-asetus äh, otetaan huomioon, niin Euroopan parlamentti osallistuu arviointiprosessiin Eurojustin osalta. Toinen huomio tämän otsikon alla on se, että nyt on jo ryhdytty toimenpiteisiin sille, että LIBE-valiokunta otetaan mukaan Eurojustin toiminnan arviointiin. Me oletamme, että piakkoin valiokunta tulee vierailemaan Eurojustissa ja 29. päivä tätä kuuta Libe-valiokunnan edustajat lähtevät Eurojustiin. He osallistuvat kokoukseen, jota pidämme tällaisena epävirallisena työryhmänä ja joka käsittelee uusien määräysten täytäntöönpanoa Eurojustin päätöksen pohjalta jäsenvaltioissa. Me toivomme, että nämä ovat mielenkiintoisia aiheita myöskin live-valiokunnan jäsenille, joita siellä siis käsitellään. Sitten kolmas huomautus vielä on se, että valiokunta on jo viitannut, kun ajatellaan sen vastuuta Eurojustin budjetin vastuuvapauden myöntämiselle, tämä liittyy myöskin Eurojustin arviointiin joten me olemme hyvin tietoisia Eurojustissa siitä, eh, että valiokunta osallistuu näihin kaikkiin töihin. No, aikaa on vähän, joten haluaisin puhua nyt Eurojustin eh, työstä, ja sehän on myöskin suuri osa tätä vuosikertomustamme. Ja on kaksi otsikkoa, jotka nohtavat esiin tästä kertomuksesta. Ensimmäinen otsikko on se, että jäsenvaltiot edelleenkin vii lähettävät entistä suuremman määrän tapauksia Eurojustin käsiteltäväksi näissä kahdeksassa yhdeksässä vuodessa siitä lähtien, kun Eurojust on perustettu vuonna 2002. Äh, näiden tapausten määrä on kasvanut seitsemänkertaiseksi, siis niiden tapausten määrä, jotka on äh, lähetetty Eurojustin käsiteltäväksi. Ja tämä lisäys on tapahtunut vuosittain. Jos nyt katsotaan lukuja vuodelle 2009 ja verrataan niitä vuosi, vuoden 2008 lukujen kanssa, tässä huomataan 15 prosentin äh, määrän kasvu näissä tapauksissa, joita jäsenvaltiot ovat lähettäneet ja jotka on rekisteröidy järjestelmämme. Tällä hetkellä käsittelemme noin 14 Tuhat, käsittelemme noin 1400 tapausta vuosittain ja kaikkein suosituimmat maat ovat ne, jo, esimerkiksi Saksa, Italia, Ranska, Yhdistynyt kuningaskunta, Puola, nämä siis käyttävät meitä eniten. Ja trendi jatkuu, suuntaus on jatkuva. Luvut, jotka saimme eilen, osoittavat, että nyt jo näiden viiden kuukauden aikana tänä vuonna olemme käsitelleet, tai on, meille on rekisteröity jo 6-700 tapausta. No sitten toinen tärkeä asia, joka liittyy siis Eurojustin toimintaan, liittyy koordinointitapaamisiin. Näitä pidettiin viime vuoden aikana 131 tällaista, tapausta, äh, tällaista äh, kokousta pidettiin ja, ja mielestämme tässä meillä on myöskin lisäarvoa. Ja mitä näissä sitten tapahtuu näissä kokouksissa on se, että syyttäjä ja tutkija näistä jäsenvaltioista, jotka ovat mukana tapauksessa, tulevat eurojustiin. He istuvat pyöreän pöydän ympärillä ja keskustelevat tapauksen strategiasta, taktiikoista, joistakin ongelmista, jotka ovat ehkä tulleet esille, kun ajatellaan oikeudellisia konflikteja, myöskin aikarajoista, ajankohdasta puhut, aikataulusta puhutaan. Eli tässä meidän tästä, tästä voidaan nähdä, millaista, miten keskinyttä meidän työmme on. Eli 131 tällaista kokousta pidettiin Eurojussa viime vuonna. Kaksi kolmasosaa näistä koordinointitapaamisista käsittivät enemmän kuin kolme jäsenvaltiota. Ja myöskin minulle erittäin rohkaiseva tekijä on se, että näistä 131 kokouksesta myöskin Europol, joka on siis naapurimme Haagissa, ollut mukana 30 tapauksessa, ehkä noin 47 näistä 131. Ja trendi tänä vuonna on samankaltainen. Viiden kuukauden aikana eiliseen asti meillä on ollut 61 tällaista koordinaatiokokousta, joita on pidetty siis Haagissa. No sitten vielä viimeinen asia liittyen näihin koordinaatiokokouksiin, siis tähän yleiseen työhömme, niin haluaisin painottaa sitä roolia, mikä Eurojustilla on kun ajatellaan näitä yhteisiä tutkimusyksiköitä. Ja tähän liittyy kaksi tekijää. Ensinnäkin Eurojust tulee olemaan keskus yhteisten tutkimustiimien verkostolle EUn tasolla. Ja toisekseen euro myöskin osallistuu aktiivisesti hallinnolliseen rahoitukseen, jota komissio tarjoaa näille yhteisille tutkimusryhmille. Viime vuonna me saimme ensimmäistä kertaa rahoitusta hallinnoidaksemme kaksi, kahta tällaista tiimiä. Tämä tehtiin hyvin menestyksekkäästi. Rahoitus tuli viime vuoden loppupuolella. Viisi tällaista yhteistä tutkimusyksikköä sai rahoitusta. Ja koska tämä, hall, koska tämä rahoituksen hallinnointi osa, onnistui, komissio on nyt suostunut siihen, että saamme 2,1 miljoonaa euroa tämmöisille jatkohallintotoimenpideille e, Eurojustissa, kun ajatellaan näitä tiimejä. Ja olemme myöskin olleet yhteistyössä Europonin kanssa. Tarkoituksemme on tehdä tällainen käsikirja, joiden tar- jotka on tarkoitettu nimenomaan syyttäjille, tällaisille tutkijoille jäsenvaltioiden tasolla. Tämä on ollut erittäin suuri menestys ja se on nyt saatavilla kaikille kaikilla EUn virallisilla kielillä. En ole varma, oliko jo ylittänyt tässä aikani, niin jos sallitte, niin otan vielä yhden asian esille, joka on hyvä tässä ottaa esille, koska tämä on asia, joka liittyy Eurojustin ja tähän viimevuotisen raporttiin. Kyseessä on ongelmien identifioiminen oikeudessa yhteistyössä. Ja jos on ollut mahdollisuus tutkia tätä raporttia, niin voidaan havaita, että täällä on kaksi tärkeää ongelmakategoriaa, ikään kuin, jotka on identifioitu. Ensimmäinen tällainen kategoria on, on se, joita kutsumme käytännön ongelmiksi. Itsestään selvästi aina tulee olemaan tällainen resurssiongelma, mitä tulee esimerkiksi rajat ylittävän rikollisuuden torjuntaan. Mutta tämän ohella täytyy myöskin identifioida tällainen priorisoinnin ennakointi rajat ylittävässä rikollisuudessa. Jos nyt otetaan esimerkkinä tällainen järjestäinen rikollisjärjestö yhdessä jäsenvaltiossa, ja tämä kyseinen rikollisjärjestö, sen uhrit ovat toisessa jäsenvaltiossa, niin on selvää, että tässä tulee olemaan ongelmia menestyksekkäässä tutkinnassa ja syytteen nostamisessa. Voi olla, että tällaiset ovat teknisiä luonteeltaan siinä mielessä, että on olemassa oikeudellisia ongelmia. Esimerkiksi tämä rikollisjärjestö jäsenvaltiossa A ryhtyy toimiin, jotka eivät ole tämän jäsenvaltion oikeuden mukaan selkeästi rikollisia toimia, mutta myöskin hyvin käytännönläheisistä syistä tulee olemaan ongelmia prioritisoinnissa. Jos sitten nämä uhrit ovatkin jäsenvaltion B-alueella, niin on selvää, että päätökset, jotka tehdään yhdessä jäsenvaltiossa, vaikuttavat tietysti tähän tosiasiaan. Ja minun täytyy sanoa, että tämä tällainen kaava, että rikolliset, jotka ovat yhdessä jäsenvaltiossa ja uhrit ovat toisessa, aiheuttaa selkeitä ongelmia tähän priorisointiin liittyen. Ja meidän työssämme, niin kuin tulette tästä vuosikertomusta näkemään, tämä koskettaa aivan erityisiä tapauksia. No sitten toinen ongelmakategoria käsittelee sellaisia ongelmia, jotka ovat joko lakiin oikeudellisia tai kulttuurisia ongelmia. No, tähän liittyy hyvin erilaisia tekijöitä. On selvästikin niin, että eri jäsenvaltioilla on eri oikeusjärjestelmät, erilaiset roolit asianajajilla, tutkijoilla ja tuomareilla. No esimerkiksi, jos nyt autorisoidaan jokin asia yhdessä jäsenvaltiossa, tämä voi olla esimerkiksi tuomarin tehtävä, mutta toisessa jäsenvaltiossa tämä voi olla poliisi, poliisin tehtävä autorisoida. tällainen kontrolloitu toimi jos nyt sitten tässä mennään rajojen yli, niin tästä ongelmasta tulee hyvin akuutti, mitä tulee tähän auktorisointiprosessiin ja niihin välineisiin, joita on tarkoitus käyttää Euroopan unionin lainsäädännön nojalla. Ja tietysti myöskin liittyy ongelmia siihen, kun ajatellaan todisteita ja niin poispäin. No ehkä meidän tässä pitäisi tässä jatkaa nopeasti eteenpäin. Haluaisin tässä vielä lopuksi kertoa, että tässä vuosikertomuksessa on joitakin osia, jotka käsittelevät kumppaneitamme EU-tasolla. Haluaisin mainita ensinnäkin tämän Euroopan oikeudellisen verkoston. Ja me toivomme, että tämän kokouksen jälkeen, joka pidetään 29.6., jonne Libe-valiokunta on kutsuttu, ja muidenkin aloitteiden pohjalta suhde Eurojustin ja tämän verkoston välillä tulee parantumaan. No sitten toinen erittäin tärkeä osa on Europol. Viime vuonna tehtiin suuria harppauksia. Me olemme allekirjoittaneet uuden yhteistyösopimuksen Europolin kanssa, joka varmistaa sen, että meidän virastomme tulevat vaihtamaan tietoja paremmin. Aikaisemmin todettiin, että tämä pitäisi tapahtua silloin, kun on tarpeen. Nyt tässä tehtiin konkreettisempi ja toivottavasti aktiivisempi myöskin tämän uuden sopimuksen nojalla. Kuten aikaisemmin jo totesin, Europol käy näissä koordinaatiokokouksissa. He aloittivat näiden kokousten kutsulle, koomi, koko, kutsulle kokoon kutsumisen pitämällä itse tällaisia kokouksia. Ja nyt 12, 19 analyysi työohjelmasta tapahtuu Europolissa. No sitten vielä yksi esimerkki Eurojustin työstä, joka ei käy ilmi tästä vuosikertomuksesta, vaan tapauksesta, jota käsiteltiin Eurojustissa – ja Europolissa muutama viikko takaperin. Kyseessä oli tapaus, jossa tarkoituksena oli rahoittaa islamilaista terroristijärjestöä. Tämä oli mielenkiintoinen tapaus. Se alkoi Italiasta ja oli selvää, että terroristitointen rahoittaminen tarjottiin ihmiskaupan kautta – ja myöskin huumekauppa liittyi tähän. Eurojust oli hyvin voimakkaasti mukana tässä tapauksessa. Näitä koordinaatiokokouksia pidettiin Eurojustissa. Ne johtivat hyvin menestyksekkäästi tähän eurooppalaisen pidätysmääräykseen ja kaksi näiden järjestöjen johtajista sitten pidätettiin, joten minä päätän nyt tähän huomioon. Thank you, Mr. Williams, for the presentation. Kiitokset teille, herra pääjohtaja siitä, että esititte asian näin hyvin ja pitäydytte puheajassa niin, että meille jäi vielä aikaa keskusteluunkin, niin että mahdollisimman monet valiokunnan jäsenet voivat esittää oman näkemyksensä. Ja tässä meillä on Eurojustin vuosikertomuksen julkaistu versio ja jäsenet voivat näin lukea täyden analyysin tehdystä työstä vuodelta 2009. Nyt annamme puheaikaa valiokunnan jäsenille, jotka voivat esittää kysymyksiä. Ensin herra Lamrinidis. President, uh... Kiitos puheenjohtaja. Ja tervetuloa herra Williams tänne kokoukseemme. Kysymykseni liittyy nimenomaan tähän viimeiseen esimerkkiin, jonka otitte esille, eli terrorismin rahoitus ja SWIFT. Kuten varmaankin tiedätte, SWIFT sopimuksen neuvottelusta on sellainen kysymys nyt esillä, että voidaanko neuvotella yhdysvaltalaisviranomaisten kanssa Swiftistä niin, että tietoja luovutetaan faktojen pohjalta, kun, kysym, kun tiedetään, että rahoitusta tulee tunnetuille terroristeille. Kysymykseni on, millainen auktoriteetti, millaista lupamenettelyä tarvittaisiin vielä nykyisen lupamenettelyn lisäksi, jos voitaisi, jotta voitaisiin toimia tällä tällä nyt Eurojustissa Lissabonin sopimuksen voimaan astumisen jälkeen. Thank you very much, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia pääjohtaja Williams ja onnea, toivotan onnea työssänne ja haluaisin kuulla hiukan lisää niistä ongelmista, joita Eurojustilla on ollut. Totta kai olen mielissäni näistä hyvistä asioista, eikä ole ollut helppoa tehdä joitakin niistä muutoksista, jotka sitten hyväksyttiin, mutta haluaisimme tietysti antaa teille myöskin enemmän valtaa tulevaisuudessa, niin tästä syystä haluaisin myöskin kuulla hiukan enemmän ongelmista, koska meillä on se mahdollisuus käsitellä niitä. Ja nämä ongelmat voisivat liittyä esimerkiksi näihin yhteisiin tutkimusyksiköihin, jäsenvaltioiden halukkuuteen toimia Eurojustin kanssa. Mainitsitte joitakin näistä ongelmista ja vaikeuksista, näistä oikeudellisista ja kulttuuriongelmista – te aloitte, antaa, halusitte antaa tässä esimerkkejä, mutta sitten kuitenkin jouduitte nopeasti päättämään esityksenne. Mutta siis miten käsittelette tämänkaltaisia asioita, jos niitä tulee eteenne? Kiitos. Thank you. Signore, onorevole Jaco- Kiitoksia esittelijä edustaja Jakolina. Si, presidente. Niin, kiitokset eh, puheenjohtaja herra Williams. Minä olen kovasti kiinnostuneena saanut kuulla teidän esitystänne, jotka liittyvät Eurojustin toimintaan. Italiakin tähän työhön toki osallistuu. Niin nyt tässä Jakolino selvittää vähän näitä kanavia. Williams voitte kuulla täältä kanavalta kaksi minua englanniksi. No joka tapauksessa kiitokset näistä tilastotiedoista ja näistä luvuista, joita esititte ja kokousten määrästä ja näistä yhteisten tutkintaryhmien määristä. Tämä todellakin nyt osoittaa sen ja todistaa sen, että Eurojust on elinvoimainen työmuoto. Ja minä haluaisin nyt esittää kysymyksen siitä, että kun me tänään olemme keskustelleet eurooppalaisesta suojelumääräyksestä, joka määrittelee jäsenvaltioiden välillä eh, paljonkin yhteistyön erilaisia muotoja, niin haluaisin esittää kysymykseni, onko Eurojust mukana työssä? yhteisöjen työssä, ennaltaehkäisevässä työssä, näissä asioissa, joita käydään läpi sekä täällä Libessä että täysistunnossa. Ja toivotaan, että ne vastaisivat sitten Eurojustin työmuotoja, koska me toivomme, että voisimme luoda sellaiset ähm, johdonmukaiset lainsäädäntökehykset. Ja näin toivommekin, että teidän osallistumisenne voisi auttaa meitä teknisten yksityiskohtien ymmärtämisessä. Kiitoksia. Yes. Onko muita kysymyksiä vielä? Herra Bonongs. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Käytetäänkö eurooppalaista pidätysmääräystä sellaisen henkilön pidättämiseksi, joka on maassa, jossa hänen toimissa ei ole rikollista, ja hänen viemiseksi maahan, jossa hänen toimissa on rikollista. Näyttäisi siltä, että eri maissa er-, on erilaisia määritelmiä sen mukaan, sen pohjalta esimerkiksi mikä on tällainen ajattelutavan rikos, mielipiteen rikos. Ja, señor presidente. Bueno, tengo muchas... Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on useitakin kysymyksiä, mutta esitänpä aikapulan vuoksi vain niistä muutaman. Kiitokset teille, herra Williams, tästä vuosikertomuksesta. Haluaisin nyt puhua näistä koordinaatiokokouksista ja konkreettisesti oikeus, oikeud, oikeuskäyttö konflikteista. Haluaisin, että esittäisitte meille esimerkin, yhden esimerkin niistä toimijoista, jotka puuttuvat näihin oikeudenkäytön konflikteihin? Onko kysymys jäsenvaltiosta, asiahoitavasta tuomarista, Espanjan tapauksessa? Onko kysymys korkeimmasta oikeudesta vai ensimmäisen asteen tuomioistuimen tuomarista? Mitkä ovat ne auktoriteetit, jotka puuttuvat näihin konflikteihin? Kiitoksia ja kiitos vielä kerran teille ennen kuin palaamme herra Williamsin puoleen vielä. On komissiolla tai puheenjohtajavaltiolla mahdollisuus, jos niiden edustajat ovat paikalla käyttää puheenvuoro. No, enpä näe täällä komission edustusta tai puheenjohtajavaltion edustusta, joten herra Williams, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia. Haluaisin tässä nyt hieman vastata näihin kysymyksiin, joita on esitetty, mutta ensin puuttuisin herra Lambrinidisin kysymykseen Swiftistä. Eurojust saa tietoa lähestulkoon muistaakseni no suurissa määrin jäsenvaltioilta. Meidän roolimme Lisabonin sopimuksen mukaisesti on tukea ja vahvistaa kansallisten tutkimus- ja syyttäjäviranomaisten välistä yhteistyötä. Joten tieto tulee Eurojustille näiltä kansallisilta tutkinta- ja syyttäjäviranomaisilta. Tietoa Eurojust voi saada myös muilta kumppaneilta Euroopan unionin tasolla. Ja ajattelen tässä nyt eri toten suhteitamme Europolin kanssa, kun mainitsen tämän asian. Tämä oli nyt taustana, kun yritän vastata kysymykseen Herolan Brenitis. Se tieto, jota Eurojust saa, pysyy tietyllä tavalla niiden viranomaisten omaisuutena, jotka tämän tiedon ovat toimittaneet Eurojustille – jos nyt näin voidaan sanoa, ja vain tiedon toimittajien luvalla Eurojust voi olla mukana tämän tiedon välittämisessä eteenpäin. Tietysti käytännössä usein käy niin, että jäsenvaltio tai esimerkiksi Europol analyysitiimin puolesta analyysitiimi antaa tietoa Eurojustille, koska Eurojustin tavoitteenahan on nimenomaan identifioida asianmukaiset kumppanit johonkin tutkimukseen. Toivottavasti tässä nyt jollakin tavalla oli puitteet vastaukselle teidän kysymyksenne. Sitten tämä kysymys eri ongelmista, joita Eurojust on kohdannut. No, nämä ovat hyvin tyypillisiä ongelmia monille kumppaneillemme Euroopan unionin tasolla. Kaikista tähdellisin ongelmi, ongelma on tiedon suojaaminen, tiedon, jota tulee jäsenvaltioista. Uuden Eurojust-päätöksen mukaisesti ää, nyt on merkittävästi edistetty asian osalta. Tämän päätöksen artikla 13 ää, määrää velvoitteen jäsenvaltioille, joilla on merkittäviä rajat ylittäviä tapauksia käsittelyssä. Jäsenvaltioilla on velvollisuus ilmoittaa näistä tapauksista. Tähän liittyy monia erilaisia seikkoja, mutta Eurojustille täytyy ilmoittaa näistä tapauksista ja silloin Eurojust toivoo voivansa lisä tuoda lisäarvoa organisaationsa kautta tähän tutkimukseen. Tiedonvaihto on elintärkeä Eurojustin kannalta. Rova Weber mainitsitte myös nämä yhteiset tutkimus, tutkintoryhmät ja niihin liittyvät ongelmat. Ja no, jossain määrin tässä nyt on hyviä uutisia kyllä jo ilmassa. En minä nyt yritä olla mitenkään ylioptimistinen eurojustin näkökulmasta katsottuna, mutta yhteisten tutkinta tiimien luvut ovat kyllä paranemaan päin. No, mahdollisesti viimeisen vuoden, puolentoista vuoden aikana oli tiettyä epäilyksen tasoa toimijoiden keskuudessa yhteistä tutkintatiimeistä. Niitähän pidettiin byrokraattisina ja vaikeina perustaa mutta asiat muuttuvat. Ihmiset tottuvat ajatukseen tällaisista yhteistä tutkintatiimeistä ja alkavat nähdä myös sen edun, mitä niistä voi, hyödyn, mitä niistä voi saada. Eri toten kun yhteiset tutkintatiimit voivat nopeuttaa tutkimuksia, helpottaa syyttäjän toimia ja niillä voidaan voittaa joitakin perinteisiä ongelmia, jotka liittyy keskinäiseen oikeudelliseen antoon. Ja myös näiden tiimien rahoitusta on helpotettu ja tämä on tärkeä seikka seikka. Toivottavasti tällä nyt vastasin ainakin joihinkin näistä huolenaiheista, joita toitte esille. Herra Jakolinin kysymys sitten seuraavaksi. Eurojustin rooli. Meidän äh, päätökseemmehän liittyy erityismääräys, jossa sanotaan, että silloin kun tarve vaatii, Euroopan, Eurojustia voidaan kuulla äh, suunnitellusta lainsäädännöstä Euroopan parlamentista ja komission ehdotusten pohjalta. Kun tarve vaatii, niin Eurojust äm, antaa mielellään ja itse asiassa antaa todella oman panoksensa asian osalta Brysselissä. Tässä saattaa olla kysymys esimerkiksi nimen, jostain nimenomaisesta eurooppalaisesta suojelumääräyksestä ja sen jostain kysymyksestä. Tämä ei kuulu meidän normaaliin toimialamme, mutta on olemassa määräys siitä, että me voimme antaa oman panoksemme tällaisen asian. Sitten herra Bronxin kysymys rikollisuudesta ja eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä. No, selvästikin on niin, että kun nämä, meillä on nämä 32 rikosluokkaa, jotka Euroopan pidätysmääräyspuitteissa päätökseen liittyy, kun tuomiovaltainen viranomainen on luokitellut rikoksen tämän luokan mukaiseksi, niin silloin tämä asia toimii Ja sitten tämä viimeiseen kysymykseen vielä näistä konflikteista euro-oikeudenkäyttö alueissa ja järjestelmissä. No Eurojustin kokemus on se, että ne ihmiset, jotka ratkaisevat tässä oikeudenkäyttö konflikteja koordinaatiokokouksissa, niin nämä ovat niitä kansallisia viranomaisia, joilla on auktoriteetti päättää siitä, viedäänkö jotain tapausta eteenpäin vai ei kansallisella jäsenvaltiotasolla. Ja jos nyt tässä seuraan eh, parlamentin jäsenen esimerkkiä espanjalaisen korkeuden oikeuden tuomarista tai eh, ensimmäisen asteen tuomiovallan tuomarista, niin silloin nämä olisivat niitä tahoja, jotka tekisivät näitä päätöksiä konflikteista koordinaatioryhmässä, päättäisivät siitä, meneekö asia eteenpäin yhden vaiko toisen jäsenvaltion oikeusjärjestelmässä joten ne, nämä olisivat niitä henkilöitä, jotka osallistuisivat koordinaatiokokouksiin ja silloin päätös henkilöistä tehdään sen pohjalta, millaiset toimivaltuudet näillä henkilöillä on kansallisella jäsenvaltiotasolla näitä asioita käsiteltäessä. Toivottavasti tällä vastasin kysymykseen. Kiitos herra Williams, jos ei ole muita kommentteja, niin todellakin voimme todeta, että arvostamme tätä esitystänne ja myöskin tätä vuosikertomusta ja todellakin toivomme, että voimme jatkaa yhteistyötä säännöllisesti kanssanne. Nyt olemme hyvin aikataulussa, mutta tässä on vielä ilmoitus, joka liittyy uusiin esittelijöihin koordinaattorien kokouksen jälkeen joitakin esittelijöitä on nimitetty, he ovat seuraavat. On Siwin System. Mikä järjestelmä? Infrastruktuurivaroitusjärjestelmä, Rova Fajon, esittelijä, viisumivapaus, kysymyksessä liittyen Bosnian ja Albanien ja herra Albrecht esittelijäksi EUn ja Yhdysvaltojen välisen sopimuksen tietosuojasta. Eli tässä kaikki nyt tältä erää. Live-valiokunta jatkaa työtään kello 15.00 iltapäivällä. Kiitos.